de notre président, qui hélas ne pourra pas être là. Et... Haluaisin pyytää anteeksi puheenjohtajan puolesta, joka ei valitettavasti pääse paikalle tänään. Kello 16 alkaen herra Bart Staas toimii tämän valiokunnan puheenjohtajana ja olen aika varma, että jossakin vaiheessa myös puheenjohtaja itse ehtii paikalle. Haluan äh, kertoa teille että meillä on kuuleminen. Kuulemme aiempaa tuomioistuimen jäsentä. Tämä oli tarkoitus pitää kolmas päivä maaliskuuta, mutta se on siirretty 7.14. maaliskuuta. Se on kuulemistilaisuus, josta koordinaattorit ovat päättäneet. Kaikki te olette jo saaneet esityslista luonnoksen. anteeksi, olette siis saaneet nämä luonnospöytäkirjat. Onko niihin kommentteja? Ei ole. Pöytäkirja on siis hyväksytty. Kiitos. Eli sen takia esittäisimme, esittäisin, että menemme äänestyksiin. Eli nyt ehdottaisin, että emme äänestä kättä nostamalla, vaan koneäänestystä käyttämällä. Meillä on ensimmäinen mietintö Katalin Sorin Ivanilta. Kyseessä on taloudellisietojen suojaaminen petosten torjunta vuodelta vuosikertomus 2009, kappale 1, tarkistus 4. Äänestys alkaa. Enää, enää, enää,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 Eli hylätty ja sitten tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys, tämä on hylätty ja sitten tarkistus 6. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty. Tarkastus seitsemän, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkoitus kahdeksan. Tässä on kohta kohdalta ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistus toiseen osaan. Kuka esittelee tämän suullisen tarkistuksen? Madame Andreas. Madame, Madame Andreas, vous présentez votre amendement Rova Andreas, voitteko esitellä tämän tarkistuksenne? Madame Andreas, votre amendement oral. Rova Andreas, suullinen tarkistus teiltä. Vous l'avez sur votre liste de vote. Se löytyy sieltä äänestysluettelosta. Tämä suullinen tarkistus. calls on the Commission to exercise its responsibility in ensuring... pyydetään, että komissio pitää varmistaa se, että jäsenvaltiot noudattavat tätä ilmoitusvelvollisuutta, ja pitää myöskin antaa luottavaa ja vertailtavaa tietoa. Ja vaikka tämä vaati sitä, että komissio pitää muuttaa seuraamusjärjestelmää siitä johtuen, jos, jos ei näitä sitoumuksia noudata. Donc deuxième partie du, de l'amendement 8 avec... Eli toinen osa tarkastusta kahdeksan. Siinä on tämä suullinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkastus 12 alkaa. Äänestys. Äänestys päättyy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 Rova Niin, tällä suullisella on tarkoitus korjata tekstiä niin, että Viron tilalle tulee Espanja. Herra Gajer, olkaa hyvä. <clears throat> Puheenjohtaja, meidän ryhmämme esittää suullista tarkistusta suulliseen tarkistukseen, sillä uskon, että, tai me uskomme, että tästä puuttuu kaksi hyvin tärkeää sanaa rouva Markovan muotoilu sallii sellaisen, Makovein muotoilu sallii sellaisen käsityksen, että puolet näistä rahoista, joita maihin on mennyt, ovat jääneet petoksen kohteeksi. Se ei tietenkään ole korrekti seikka, vaan komissio toteaa, että puolet säännönvastaisuuksista, siis puolet äh, säännönvastaisuuksista saattaa olla petoksellisesti aikaansaatua. Siksi me haluaisimme että tässä tarkistuksessa olisi seuraava muotoilu. Minä luen tämän nyt englanniksi. Se olisi siis tällainen. On huolissaan petoksen määrästä verrattuna säännönvastaisuuksiin omissa varoissa Itävallassa, Espanjassa, Italiassa, Romaniassa ja Slovakiassa, koska petos muodostaa yli puolet säännönvastaisuuksien kokonaismäärästä kussakin jäsenvaltiossa. Eli sinne lisättäisiin tuo säännönvastaisuuksia. Se olisi meistä ratkaiseva. Yes, to me the text is clear, but... Minusta teksti on kyllä selkeä, mutta voin hyväksyä nämä suulliset tarkistukset. Kiitoksia. Ymmärsinkö nyt oikein, jos sanoin, että lisäämme tähän nämä kaksi suullista tarkistusta? Näinkö? Kyllä, Kyllä, hyvä. Tarkistus 17. Näin suullisen tarkistuksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Kajer. Ähm, SND-ryhmällä on vastaava ongelma. Ehkä tämä johtuu käännöksestä, mutta me olemme kiinnostuneita siitä, että komissio selvittäisi meille näkemyksensä näistä petos- ja säännönvastaisuusarvioista. Haluamme tehdä selväksi, että emme epäile komission esittämiä lukuja ja siksi me ehdottaamme muotoiluksi on huolissaan tästä huolestuttavan alhaisesta selville saatujen petosten ja säännönvastaisuuksien osuudesta. Niin periaatteessa tässä on kyseessä tämä epäilty, siis epäilysana. Niin. Bien, amendement 18, donc... Tarkistus 18. Huomioon tämä täsmennys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eikö toimi? Ça marché? Ei onnistunut. No aloitetaan uudelleen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 on vedetty pois Andreasen. Niinkö? Niinkö? Kyllä. Sitten suullinen tarkistus esittelijältä. Numero B. Tarkistus B. Se löytyy sieltä papereista. Esittäisin, että äänestäisimme sitä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten kompromissi A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus 23, johon on suullinen tarkistus, joka löytyy asiakirjasta. D on kohta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmasosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 28 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 29 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi B. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus. Ja sitten ehdottaisin, että Äänestämme yhdessä tarkistuksesta 35-41. Vastustaako joku? Ei. Eli 35-41 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Rova Makovei. On oral amendment, a technical adjustment. Tekninen muutos tähän tarkistukseen 40. Siinä otettaisiin pois tuo sana presidency. Donc, euh, on ne vote pas euh, sur cette... Euh, Tästä ehdotuksesta ei äänestetä, vaan sihteeristö kirjaa sen ylös. Sitten Tarkistus 35. Korjaan tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Anteeksi, kollega Kajer. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Meistä tässä on menettelytapa ongelma kyseessä, koska PIF-mietinnössä on kyseessä oma-aloitteinen mietintö, niin tämä ero, Rova Andreasen ottama menettelytapa ei ole mahdollinen tässä tapauksessa. Joten me haluaisimme pyytää eh, puheenjohtaja hylkäämään tämän pyynnön. Koska tämä asia pitää päättää puheenjohtajakokouksessa poliittisten ryhmien taholta. Madame Andressen. Rova Andressen. Eh, I think he's referring to a question of procedures. Luulen, että hän viittaa kysymykseen. Uskon, että kysymys tässä on se, että äänestetäänkö tästä valiokunnassa vai äänestetäänkö tästä täysistunnossa. Ei minulla ole mitään sanottavaa. Hmm? Sihteeristö kertoo, että periaatteessa ei voida hyväksyä tätä tarkistusta, mutta miksi se on sitten laitettu äänestysluetteloon, jos sitä ei voida hyväksyä? décidé. parce que elle, elle a présenté quand même. Bon, donc euh, je vous propose de, de le considérer comme non Ehdotan, että emme pidä tätä tarkistusta hyväksyttävänä, kun sihteeristö näin kertoi ja sitten palaamme tähän asiaan. Ja sitten tarkistus kolme, äänestys alkaa. Tarkistus kolme. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten loppuäänestys. Koko tekstistä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli hyväksytty 19 ääntä puolesta, kaksi tyhjää, eikä yhtään vasta ääniä. Pyytäisin kollega Kairetta onnittelisitte esittelijää puolestamme, koska hän ei ole täällä paikalla. Seuraavana meillä on Euroopan investointipankin vuosikertomus. Lausunto luonnos, kappale 1, tarkistus 1, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestys, äh, tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä, hylätty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa.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 äänestys, äänestyskohdasta 18 päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 19 ääntä puolesta, kaksi vastaääntä ja tyhjää niin ei ollenkaan. Onneksi olkoon. Bien. Nous passons maintenant à l'ordre du jour. Seuraava kohta esityslistalla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 Hello? It's okay. Witam serdecznie w kolejnym punkcie naszego posiedzenia. Punkt numer... Hyvät kollegat, seuraava kohta esityslistalla on kohta kuusi. Vastuuvapaudet 2009. Neuvoston suositukset esittelee Jolt Batchay Unkarin valtiovarainministeriön valtiosihteeri. Eli nykyisen valtion edustajia ja toivottaisin tervetulleeksi myös Algirdas Shemetan, joka on tuliliitosta ja petosten torneista vastaava komission jäsen. Hyvä valtiosihteeri, olkaa hyvä. Mr. President, ladies and gentlemen. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät jäsenet, Euroopan parlamentin kunnianarvoiset jäsenet, komission jäsen Semeta. Ensinnäkin haluan kiittää teitä siitä, että saa edustaa täällä puheenjohtajavaltio Unkaria. Mutta ennen kuin aloitan pienen puheeni täällä, haluaisin todeta, että en uskonut kaksi vuotta sitten tässä olisin ollut täällä istumassa täällä edessä, vaikka oli silloin tämän kunnianarvoisen parlamentin jäsen, mutta näin elämä heittelee. Ja toivottavasti minun olen täällä paikan päällä näin neuvoston edustajana luo nämä kiinteämmät paremmat suhteet teidän suuntaanne. Tämän hyvin kivuliaan, mutta avuliaan esittelyn jälkeen haluaisin sitten käydä esittelyni. esittelyni. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Minulla on vain yksi asia. Aikaisemmin puhuin pelkästään äidinkieltä, mutta tällä kertaa puhun englantia, koska näin se onkin helpompi taas teille seurata tätä, tämän käännöstä. Joten suuri kunnia minulle, että voin tulla tänne valiokuntaan tänne neuvoston tärkeässä olisi, mikä on perustumisomossa määrätty vuosittainen vastuuvapausmenettely ja annan teille neuvoston suosittelut tästä, että antaa vastuuvapaus komissiolle vuoden 2009 budjetin täyttöönpanoon liittyen. Tämä suositus on hyväksytty ECOFIN neuvostossa 15. helmikuuta ja annettiin eteenpäin Euroopan parlamentille tämän jälkeen. Tämä on hyvin pitkällisen tutkinnan jälkeen, joka tapahtui yhden kuukausina – tehty päätös, joka koskee Euroopan unionin yleistä talousarviota vuonna 2009, ja se perustuu sitten myöskin tilintarkastustuomioistuimen tekemiin vuosiraportissa esittämiin päätelmiin tähän komission tilanteeseen liittyen. Otan esille näitä neljä tärkeintä asiaa, jotka neuvosto haluaisi ottaa esille suosituksessaan. Ensinnäkin, neuvosto tuottaa tervetulleeksi yleiset kehitysaskeleet, jota tuo tintarkastustuomioissa on vaatinut, erityisesti kohesiopolitiikan alalla. Ja se, että mm, virheaste on yleisesti laskenut koko alueella. Toiseksi neuvosto on kuitenkin sillä kannalla, että on huolestuneita sitä, että tilintarkastustuomioistuimen kannalta on vielä monia tärkeitä alueita budjetista, joita pitäisi, joita pitäisi parantaa, esimerkiksi hallintoa ja EUn rahojen valvontaa koskien. Kolmanneksi neuvosto on sitä mieltä, että sääntelypuitteisto tämänhetkisellä ohjelmakaudella on soveltuva, mutta yksinkertaistamista näissä ohjelmissa ja järjestelmissä on vielä tarpeen tehdä. Neljänneksi neuvosto ottaa esille, että on tärkeää luoda avoin ja toimiva perintäjärjestelmä, jotta taloudelliset korjaukset voidaan tehdä komission taholta ja jäsenvaltioissa. Hyvät naiset ja herrat, hyvät entiset kollegat, otan nyt esille yksityiskohtaisemmin neuvoston päätelmiä ja, ja ajatuksia, jotka johtuvat tähän meidän suosituksemme. Ensinnäkin neuvosto huomasi toteaa, toteaa tyytyväisellä, että, että tintarkastustuomioiksen toteamuksessa kolmannen vuoden ajan että tämänhetkinen tilanne unionissa on parantunut kassavirtojen suhteen. Tämä on suuri saavutus. Tilintarkastustuomioistuus myöskin totesi, että varojen hallintaa on parannettu niiden laillisuuden ja siirtojen säännöllisyyden suhteen. Viime vuosina virheaste on vähentynyt jatkuvasti ja nyt tällä hetkellä se on noin 2-5 prosentin välillä. Neuvosto on erittäin tyytyväinen niihin näkyviin parannuksiin, joita on tehty kohesiopolitiikan alueella, jossa on tärkeitä toimenpiteitä tehty komission ja jäsenvaltioiden taholta, ja nämä alkavat nyt tällä hetkellä kantamaan sitten hedelmää. Komissio pitää myöskin hyvänä sitä, että kulujen vähentyminen tällä alueella, joita, joita ei olisi pitänyt korvata, on vähentynyt tiintarkastustuomioiden toteamusten pohjalta. Se on vähentynyt 11 prosentista aina 3 prosenttiin vuonna 2009, siis 11 prosentista 3 prosenttiin. Tämä on tärkeä viesti, joka annetaan Euroopan kansalaisille ja veronmaksajille. Näinä vaikeina rahoitus- ja finanssikriisin aikoina, joilla monen jäsenvaltion pitää leikata kansallisia budjetteja ja pitää kuluja myöskin tiukasti kurissa. Minä unkarilaisen tiedän myöskin tämän hyvin. Eurooppalainen yleisö tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että EU-varoja käyttää oikein ja tietenkin tulee hyväksymään sitten tietotuomioistuimen tekemät parannusehdotukset. Odotetaan, että tämä hyvä kehitys tulee vahvistumaan myös tulevina vuosina. Huolimatta näistä hyvistä viesteistä, mitä on näkynyt, yleistulos ei ole vielä täysin tyydyttävä. Ja meidän pitää vielä tehdä kovasti töitä, jotta voimme parantaa tilannetta. Suuri osa maksumääräyksistä, jotka budjetissa tällä hetkellä suoritetaan, niissä on vielä virheitä. Valvonta ja seurantajärjestelmät ovat osittain tehokkaita. Tämä koskee monia politiikan alueita, muun muassa maataloutta ja luonnonresursseja, jossa virheaste tilintarkastustuomioistuimen mukaan jopa kasvoi hieman verrattuna aikaisempaan vuoteen. Tilintarkastustuomioistuin pitää pitää tarkentaa se vuonna 2009. Ja perusperiaate on saada aikaan positiivinen ta- tarkastuslausuma, niin sanottu DAS, mutta sitä ei tälläkään kertaa saatu aikaiseksi. Ja neuvostoväkiä pitää tärkeänä, että pitää jatkuvasti valvoa EUn kuluja ja jatkaa valvontaa myöskin tulevina vuosina. Mutta millä tavoin voidaan näitä väärinkäytöksiä parhaiten vähentää ja miten päästään parhaisiin hyväksyttäviin tuloksiin? Tämä onkin se kysymys. Neuvoston mielestä tämän vuoden parannukset ja yleisvirheasteen vähentyminen ovat johtuneet tämänhetkistä sääntelypuitteistosta, joka on tehty ohjelmakaudelle 2007 ja 2013. Selkeämmät säännöt ja tehokkaampi valvontarakenne ovat uusissa säännöissä jo näkyvissä. Ja palautusten osuus uudella ohjelmakaudella on lisääntymässä ja paremmat tilintarkastustulokset osoittavat sen, että olemme oikealla tiellä ja muutokset ovat olleet oikeanlaisia ja miten pitäisi jatkaa tällä tiellä ilman mitään suurempia muutoksia. Kuitenkin lisäyksinkertaistamista ohjelmissa ja hallintojärjestelmissä on tarpeen vielä tehdä. Tämänhetkisten sääntelyiden monimutkaisuus on olenkin huolenaiheemme. Monilla alueilla sääntöjen pitää tulla yksinkertaisemmiksi, paremmin ymmärrettäviksi, johdonmukaisemmiksi ja paremmin sovellettaviksi. Mutta operatiiviset ohjelmat, rahoitushallinto, onko sitten rahoitus, hallinnon tai, tai julkisten hankintojen kaudella näitä pitäisi kaikkia kehittää. Rahoitusasetuksen uusi, uusintahdotus neuvoston taholta on hyvä ajatus, vaikka tätä ei vielä lopullisesti vielä vety loppuun saakka neuvostossa. Onkin selvää, että monet näistä asioista, jotka on vuonna 2009 todennut ja myöskin aikaisemmina vuosina todennut, ne pitää katsoa seuraavan rahanhoitoasetuksen neuvotteluyhteydessä. Tämän takia odotan innolla keskusteluja meidän toimielintämme välillä tulevina kuukausina. Yksinkertaistamisponnistelut, niitä pitää myöskin tehdä seuraavalle monivuotiselle rahoitussuunnitelman puitteissa. Haluan muistaa, että yksinkertaistaminen kuinka ei saa johtaa sitten taas valvonnan heikkenemiseen. Lopuksi Haluaisin kiinnittää huomioon vielä avoimien ja tehokkaiden takaisinperintä- ja rahoituskorjausjärjestelmien toimintaa niin komissiossa kuin jäsenvaltioissakin. Tärke- toiminnot, korjausmetodit ovat tärkeitä unionin etujen ylläpitämisessä. Meidän pitää huolehtia siitä, että väärin annetut rahat, ne korvataan. Ja myöskin maksut keskeyttää heti, jos tällaisia ongelmia esiintyy. Mitään armoa ei saa antaa. Korjaavan toiminnan ja valvonnan toiminta on myöskin taata siitä, että kansallisella tasolla tämä asia toimii hyvin. Sen lisäksi avoimuus ja tehokkaat rahoituskorjaukset tulevat takaamaan sen, että voidaan myöskin tällä tavoin saada sitten takaisin näitä väärinkäyttörahoja, ja tämä antaa myöskin maksajille varmaan hyötyä. Tämä tuo nyt tähän alkuvaiheeseen puheessani, että näissä vaikeina talous- ja kriisin aikoina me mietitään toimia nyt. Ja tämän vuoden vaikeat budjettineuvottelut ovat osoittaneet, että meidän toimielintämme ei pitäisi nyt toista kertaa lähteä se tielle, antaa sellainen kuva, että, että EUn budjetti ei voida hallinnoida. Tämä ainakin haittaisi meidän toimielintämme mainetta pitkältikin neuvoston ja komission, eh, parlamentin roolia eh, mainetta, mutta myöskin koko unionin mainetta. On tärkeää antaa selkeä viesti, joka perustuu tosiasioihin, jotka ovat näkyvissä. Tilintarkastustuomioistuin osoittanut, että sääntelykehys on parantunut vuonna 2009. Me olemme oikealla tiellä, että me voimme jatkaa jatkaa tästä. Meidän ponnistelumme monien vuosien aikana ovat osoittaneet selkeitä tuloksia, ja komissio ja jäsenvaltiot pyrkineet ottamaan huomioon nämä annetut ohjeet ja kehittämään niitä. ECOFIN-neuvosto 15. helmikuuta otti tämän asian myöskin esille. Kun me Muistamme komissiota ja jäsenvaltiot pitää myöskin tehdä lisätoimia läsivuosina. Ammatillinen hoidon vuoden yhdeksän tulokset ovat lupaavia tällä hetkellä. Ja tämän takia me olemme suositelleet Euroopan parlamentille, että annettaisiin vastuuvapaus komissiolle vuoden 2009 budjetin täyttämäpanoon liittyen. Ennen kuin päätän puheen, niin haluaisin mainita myöskin vastuuvapaus suositukset 22 virastolle, jotka ovat Euroopan unionissa toiminnassa, joilla on oikeus henkilöllisyys, jotka ovat myöskin saaneet EU-budjetista varoja. Vaikkakin monet näistä voitiin kehittää rahoitushallintoa, kuten tilintarkastustuomioistuin toteaa, kuitenkin neuvosto voi suojella kaikille vastuuvapautta. Sen lisäksi myöskin näille kuudelle yhteisyritykselle ja, ja, kuudelle, ja, mu, ja muille virastoille myöskin suositellaan neuvoston taholta vastuuvapautta. Kiitokset teidän huomioistanne ja odotan teidän kysymyksiäni ja odotan innolla teidän kommenttejanne. Kiitos oikein paljon, herra valtiosihteeri Bechai. On mukava, kun on tällainen uusi rooli. Ennen olitte kollegamme ja nyt puhutte meille neuvoston nimissä. Ehkä tämä on hyvä ennuste, jos ajatellaan unionin lisääntyvää kehitystä. Ja seuraavaksi kääntyisin Algiras Shemetan puoleen. Komission jäsen, olkaa hyvä. Suuret kiitokset puheenjohtaja, hyvä valtiosihteeri Bakshi, arvoisat jäsenet. Haluan kiittää tästä suosituksesta, jossa neuvosto pyytää, että vastuuvapaus myönnetään vuoden 2009 varainhoitovuodelle vaikka 2009 on saatu aikaan paljon edistystä, edelleen on heikkouksia ja paljon työtä on tehtävänä kaikille niille, jotka ovat mukana hallinnoimassa EU-ohjelmia, ei pelkästään komissio, vaan myös jäsenvaltiot, jotka hoitavat lähes 80 prosenttia EU-budjetista. Ensinnäkin meidän on parannettava vain osittain tehokasta hallinta- ja valvontajärjestelmäämme paremmin ne suunnitellut järjestelmät, jotka on otettu käyttöön 2007-2013 ohjelmia varten, toimivat täysimääräisesti ainoastaan, jos ne pannaan täysimääräisesti ja oikein täytäntöön sekä komission eri yksiköissä että myös jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten toimesta. Toisekseen nämä korjaukset ja takaisinperintä on saatava toteutumaan paremmin ja komission kertomuksessa pyritään siihen, että tämä tapahtuisi kaikki luotettavammin ja parempana ajankohtana. Tämä on oleellista, jotta voidaan saada takeet sille, että EU-rahat menevät niille, jotka niitä tarvitsevat ja ne käytetään oikeaan tarkoituksen. Komissio on valmis vaikuttamaan tähän käyttämällä jo proaktiivisesti ennaltaehkäiseviä välineitä, kuten väliintuloa tai maksujen keskeyttämistä. Kolmannekseen kaikki eh, talouden toimijat on saatava tilintekovelvollisemmiksi EU-veronmaksajia kohtaan. Pitkälti ollaan riippuvaisia jäsenvaltioiden tilintekovelvollisuudesta ja raportoinnista. Komissio ehdottaa varainhoitoasetuksen uudistuksen yhteydessä, että kansalliset viranomaiset antaisivat vuosittaisen hallintoon lausumansa kaikista ohjelmista, joissa on yhteinen hallinto ja johto. Tämä on mielestäni paras tapa saada aikaan luotettava ja uskottava vakuutus siitä, että EU-budjettia käytetään ja valvotaan kunnolla, ja se on myös oleellinen askel kohti vahvistettua jäsenvaltioiden tilintekovelvollisuutta. Komissio odottaa mielenkiinnolla keskustelujamme tästä aiheesta. Tästä on määrä käydä keskustelua myös ensi viikolla järjestettävässä seminaarissa täällä Brysselissä. Siinä on mukana parlamentin, neuvoston, kansallisten viranomaisten ja komission eri yksiköiden edustajia. Lopuksi vielä tämä sääntöjen ja prosessien monimutkaisuus aiheuttaa pitkälti virheitä. Komissio pyrkii edelleenkin ehdottamaan yksinkertaistamistoimia, jotta voidaan keskittyä edunsaajiin. Tällaiset toimet ovat mukana myös varanhoitoasetuksen uudistuksessa. Muita saadaan sitten seuraavalle ohjelmasukupolvelle. Yhteenvetona toteaisin, että tämä vastuuvapausmenettely antaa kaikille osapuolille mahdollisuuden hahmotella niitä toimia, jotka tulisi panna täytäntöön ilman minkäänlaisia viipeitä. Tämä antaa meille myös selvästi suuntaa valmistellessamme EU-ohjelmien seuraavaa sukupolvea ja pyrkiessämme varmistamaan sen, että ne tuovat tarvittavaa EU-lisäarvoa ja että ne ovat kustannustehokkaita. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon komission sen Nyt täällä puheenvuoroa vuoroa toivat kolme henkilöä. Haluaisin kysyä koordinaattorilta, haluaako joku poliittisista ryhmistä puhua ennen edustajia? Ei. Markakis, koordinaattorina, olkaa hyvä. Rapporteur, I would like to... Niin, esittelijänä haluaisin puhua. Tämä on siis kohta seitsemän, mutta haluatte puhua nyt keskustelussa, niinkö? No puhun keskustelussa. No hyvä, näin voitte siis odottaa vuoronne. Ja sitten Fjellner ensimmäisenä. Ja Satsimarkakis sitten on neljäs puhuja. No minä nyt ihan tarkkaan ymmärrä asiaa. Meillä on ehkä asioita, jotka liittyvät toisiinsa ja vähän osintaan ovat päällekkäisiäkin. Minä haluaisin esittää kysymyksen valtiosihteerille. Ja näin keskitytään siihen, mitä neuvosto on suosittanut vastuuvapauden myöntämisen osalta. Ja sitten palautaan Shatsimarkakiksen mietintöön ja Shemmetaan. Sopiko tämä? Hyvä. Oli hyvä kuulla, mitä sanoitte ja kuulla, miten Neuvostolta tätä asiaa ajatellut. Mutta haluaisin kuitenkin esittää pari kysymystä. Ensinnäkin toivoisin neuvostolta kommenttia liittyen seuraavaan seikkaan. Ymmärtääkseni tämä päätös ei ollut yksimielinen, vaan kolme jäsenvaltiota äänesti tyhjää. Tietääkseni tällaista ei aikaisemmin ole tapahtunut. Ja minua kiinnostaisi tämä asia. Voisitteko sitä vähän kommentoida, sillä nämä valtiot ehkä esittivät jonkinlaisen lausunnon. Ei tietysti, se ei ole puheenjohtajavaltion kanta, mutta olisi kuitenkin mielenkiintoinen. Ja sitten toiseksi haluaisin tietää, mitä ajattelette näistä kansallisista lausumista, keskusteltiinko niissä, niistä neuvostossa, kun puhuitte vastuuvapauden myöntämisestä? Mehän tiedämme, että on paljon sellaisia aloja, joilla meillä on suuria ongelmia, niin kuin mainitsitte, aluerahastot, rakennerahastot ja niin poispäin. Täällä parlamentissa on pitkään puhuttu siitä, että pitää jäsenvaltioissa toimia vastuullisesti ja kantaa vastuu näistä eri aloista ja haluaisin tietää, oletteko todellakin puhuneet kansallisista lausumista. Olisiko mahdollista sitten saada näin myönteistä tarkastuslausumaa ja pystyä myös valvomaan rahakäyttöä paremmin? Nämä olisivat kysymykseni valtiosihteerille. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Minä olen pyytänyt, että valtiosihteeri kuuntelisi kaikki nämä kysymykset ensin ja sitten ottaa kantaa Seuraavana edustaja Sondergaard. Øh, tak, øh, og øh, tak til ministeren for redegørelsen fra, rådet. Jeg har også tre spørgsmål. Kiitokset ministerille tästä selvennyksestä neuvoston näkökulmasta. Minulla on kolme kysymystä. Ministeri puhui siitä, että on jo saatu aikaan melkoinen parannus. Ja jos nyt ymmärsin oikein, mitä ministeri sanoi, niin tämä tarkoittaa parannusta 11 kolmeen prosenttiin on otettu käyttöön uusia sääntöjä ja ne ovat johtaneet hyvin tuloksiin. Haluaisin mielelläni tietää, tarkoittaako tämä sitä, että ministerin mielestä voidaan sulkea pois se, että kyseessä olisi pelkkä tilastollinen sattuma. Voiko ministeri sulkea pois sen, että tilanne on ensi vuonna huonompi? Enkä tarkoita mitään pientä huononnusta, vaan todellista taka-askelta, sillä jos nämä säännöt kerran ovat syy sille, että tilanne on parantunut. Oletan, että ne ovat voimassa myös tulevana vuonna, eli kyseessä on pysyvä parannus. Haluaisin tähän arvion ministeriltä tai jopa lupauksen, kuinka pitkälti voidaan lähteä pysyvistä parannuksista. Ja sitten vielä toinen kysymys. Minkälaista keskustelua on käyty siitä, miten maat voivat kantaa enemmän vastuuta. Onko ehkä mahdollista, että valtiovarainministerit allekirjoittavat jonkinlaisen sitoumuksen? Miten voidaan huolehtia siitä, että maat kantavat enemmän vastuuta? Ja kolmanneksen, meillä on nyt melkoinen etu, kun puhutaan virastoista, kun puhutaan näistä eri tahoista. Etu on se, että me täällä talousarvio valvontavaliokunnassa voimme saada vastaukset kysymyksille, joita esitämme, ja voimme myös hyödyntää tilannetta kysyä, voiko ministeri taata sen, että saamme todelliset vastaukset niille kysymyksille, joita me täällä neuvostolle esitämme, kun sen aika tulee. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Sitten edustaja Ivanova. But uh, can you combine questions and general... Voisitteko yhdistää yleiskeskusteluun esitettävät kommentit ja kysymykset? Minister, more to the general discussion, so... okay. Nämä ovat yleisiä kysymyksiä oikeastaan. Onko monta kysymyksiä? Ei ole, eli sitten pyytäisin vastaamaan. Our discussion or question? Oliko tämä nyt siis keskustelu vai kysymys, Satsimarkakis? Huomautus. I can ask hundred questions. Voisin kysyä satoja kysymyksiä, mutta ensinnäkin haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtajavaltiota tästä avoimuudesta, koska olette erittäin avoin ja näemme myöskin tässä muutoksen. Mutta kuitenkin, miten pitää todeta nyt neuvostolle suoraan, että on vähän skitsofreninen asia tämä, joka esitte meille. Koska toisaalta tulette tänne neuvoston hatulla, eurooppalaisena toimielimenä, joka jollain tavalla hyökkää komissiota vastaan koska haluatte olla myöskin avoimempia ja, ja vastuullisempia ja niin edelleen. Ja näemme myöskin nämä tuloksissa tämän. Mutta toisaalta te itse ja jäsenvaltiot ovat ne, joilla on vaikeuksia panna täytäntöön ne säännöt, joita pyydätte komission tekevän. Kaikki tärkein esimerkki tästä on UK. UK on yksi niistä kolmesta maasta jäsenvaltiosta, jotka ovat allekirjoittaneet teidän päätöslauselmaanne, he äänestävät tyhjää. Ja tämän ensimmäistä kertaa, kun joku jäsenvaltio äänestää tyhjää. Alankomaat, Ruotsi ja UK olivat nämä kolme jäsenvaltiota, koska he eivät tue tätä tämänhetkistä tilannetta, kuinka varoja hallinnoidaan. Mutta toisaalta myöskin samanaikaisesti UK, annetaan yksi esimerkki tästä, täällä on kaikki ohjelmat keskeytettiin kymmenen ongelmien takia. Joten kysynpä nyt teiltä, mihin suuntaan olet menossa nyt? Voin kertoa teille, että 16 vuoden jälkeen, kun oli positiivista dassia annettu vielä, myönteistä dassia annettu, niin nyt, nyt on aika mennä kyllä sitten yksityiskohtiin ja katsoa, miten voidaan asioita muuttaa. Haluaisin kiittää komission jäsen Semetaa, joka oli hyvin eh, yhteistyöhaluinen tekemällä tämän yhden asian. Meillä on tämä yksi ase käytössämme, eikä nimeämme ne jäsenvaltiot, jotka tekevät yhteistyötä, jotka eivät tee yhteistyötä. Ja yksi jäsenvaltio on hyvin skitsofreninen, eikä UK, koska tällä tavallaan he hakkaavat meitä, että olkaa nyt avoimempia, noudattakaa sääntöjä, mutta itse eivät sitten noudata sääntöjä. Kysynkin nyt teiltä, mikä taktiikka tässä oikein on takana? Koska meillä on luottamuskriisi. Ja veromaksajat haluat meiltä ja myöskin te entisenä parlamentin jäsen on tyytyväinen olette täällä paikan päällä, koska te ymmärrätte meitä. Me voimme ottaa sitä yhteyden vain komission, mutta komissiolla on vaikeuksia antaa tuloksia, koska 80 prosenttia, kuten te totesitte myös, 80 prosenttia varoista äh, hallinnonan yhteishallinnon puitteissa. Joten jäsenvaltiot eivät anna selkeää avointa toimintaa. Ja palaan tässä herra Jennerin kysymykseen kansalliseen hallintojulistuksiin. Eivät anna siis perustavalla olevia tietoja siitä, kuinka näitä varoja käytetään. Mitä tässä nyt on näkyvissä, niin herra Semeta ei mainita suoraan, mutta koko pyyn kanssa yhteistyössä olemme saaneet tätä asiaa selville. Komissio aikoo pyytää teitä ainakin, ainakin hallinnotasolla jonkunnäköisen julistuksen. Ei rahoitusministeriötasolla, siis hallintotasolla tehtäisiin näillä julistus. Mutta kuitenkin tämä on neljä jäsenvaltiota, joka antavat perustavanlaatuisia tietoja. Ja yksi antaa erittäin hyvin, eli alkomaat ja kaikki muut. Ja meillä on 27 jäsenvaltiota, jotka ei anna mitään. Joten miten voi olla niin, että toisaalta teidän toteamuksemme ovat täysin hyväksyttävissä, täysin sen suuntaisia, mitä mekin toteamme täällä parlamentissa, mutta me emme hallinnoi niitä varoja. Te itse, te hallinnoitte niitä varoja. Ja 30 prosenttia näistä kohesio rahaston varoista ja meidän tilintarkastustoimisto on kertonut tämän ja uskomme siihen, että täällä on kaikki nämä virheet olisi voitu tuotu jo en, todeta jo ennen maksua. Mikä teidän todellinen strategianne on? vaikka toteutettu, täällä on siis nyt kielteinen DAS ja todettikin vastuuvapaudesta vastuussa. Kuinka tämä tilanne voi olla näin? Kuinka voidaan sitten todellakin parantaa tilannetta ja lopettaa tämä skitsofreninen tilanne, koska tästähän on kyse. Kiitoksia. Very much. I'd like to ask... Kiitos. Haluaisin kysyä edustaja Gajerilta, onko hänellä kysymyksiä vai onko tämä nyt yleinen kommentti? Jos kyseessä ovat kysymykset, niin ehkä vastataan niihin ensin. Ähm, niin tässä on sellaisia kysymyksiä, kuten ähm, esittelijäkin täällä mainitsi juuri. Ensinnäkin haluan kiittää valtiosihteeriä tästä neuvoston lausunnosta, jonka hän tuo meille tänne näin. Ja tämä ensimmäinen lause, joka käy tästä ylös, on se, että neuvosto on huolestunut. No, olette kyllä ihan hyvässä seurassa tässä, koska mekin olemme huolestuneita. Mekin täällä talossa huolest- olemme huolestuneita siitä, että neuvoston käyttäytyminen ja jäsenvaltioiden käyttäytyminen, kun on kyseessä rahoitusasia, niin minusta ainakin on yhä vaikeammin ymmärrettävissä. Koska ei voi todeta tästä säästölinjaa kyllä neuvoston toiminnassa. Me keskustelimme täällä viime vuonna, kun puhuimme vuonna 2011 talousarviosta, keskustelimme yökausia kansallisten hallitusten kanssa – tulevista rahoitussuuntauksista. Ja keskustelemme myöskin sitten yökausia siitä, minkä, miten taloarvio, talousarvio sitten kehittyisi tulevaisuudessa. Minä teen tämän talousarvioihmisenä ja myöskin talousarvion valvojana, valvojana minä olen kokenut samanlaisia asioita kuin kollega Markasis täällä. Me olemme siinä tilanteessa, että jäsenvaltiot eivät hallinnoi tarpeeksi eurooppalaisia varoja – samat jäsenvaltiot ja sama neuvosto, joka sitten taas toisaalta todeta, toteaa täällä, että talousarviota pitäisi leikata. Joten kysyisin nyt valtiosihteeriltä, oliko tällä asialla joku rooli ECOFIN neuvotteluissa? Ja missä mielessä neuvosto keskustelee asiasta jäsenvaltioiden kanssa? Koska olen sitä mieltä, että jäsenvaltioiden pitäisi oikeastaan äänestää tyhjää jotka ovat äänestäneet tyhjää siis vastuuvapauden suhteeseen, heidän pitäisi itse joutua epäluottamuslauseen kohteeksi, koska ovat juuri niitä valtioita, jotka käyttävät huonosti näitä varoja. Ja kun sitten kyseessä on myöskin tämä hallintajärjestelmän luominen, niin tässä nähdään kahdenlaisia asioita oikeastaan. Täällä nähdään hyvin monimutkainen valvontajärjestelmä, vaikka maatalous varojen myöntämisessä, joka johtaa sitten kuitenkin virheisiin. Ja sitten taas toisaalta huomaamme, että tilintarkastustuomioistuin vuosikertomuksessaan, joka on osa tätä valvontajärjestelmää, jossa myöskin jäsenvaltiot ovat mukana, on todennut, että tämä järjestelmä ei toimi tarpeeksi hyvin. Ja sitten samat jäsenvaltiot toteavat, että näitä varoja pitäisi paremmin hallinnoida. Tällä tavoin siis neuvosto joutuu kyllä ongelmiin täällä talossa. Ja minä kysyisinkin nyt teiltä takaisin, mitä jäsenvaltiot tekevät sen eteen, että he pitävät kiinni omista vaatimuksistaan? Very much. Now I... Kiitos. Seuraavana Ines Ajala Sender. Sí, gracias, presidente. Um... Kiitos puheenjohtaja. En voi nyt välttyä kiusaukselta, kun herra Betsäi on täällä paikalla. Haluan toivottaa ensin tervetulleeksi sinne toiselle puolelle ja onnittelisin myös tästä nimityksestänne. Voisittekohan vähän kertoa, mitä mieltä neuvosto on Unkarin puheenjohtajavaltion näkökulmasta, siis siellähän asioihin suhtaudutaan hyvin myönteisesti, mutta tähän asti ei ole kuitenkaan ollut mahdollista se, että neuvosto voisi vähintäänkin muiden toimielinten kannalta päästä sellaiseen tilanteeseen, kun päästiin Espanjan puheenjohtajakaudella. Aivan varmasti Unkarin kaudellakin on hyviä pyrkimyksiä, mutta ennen kuin voidaan päästä eteenpäin neuvoston osalta, niin haluaisin kysyä näistä asiakirjoista, sillä viimeksi. Sentään saimme vastauksia kysymyksiimme, mutta tällä hetkellä emme senkään vertaile. Jos nyt tietää, miten asiaan suhtaudutaan, me emme aio kyllä tulla vastaan, jos emme saa jotain konkreettista tietoa ennen kuin lähdetään kokoontumaan tai sovittelemaan asioita. Thank you very much. And... Kiitos. Ja seuraavana Ingeborg Gressle, olkaa hyvä. Also, ähm, ich wollte jetzt... No, oikeastaan en halunnut vielä tässä kohtaa puheenvuoroa, koska niin, ajattelin, että ehkäpä kollegat, varjoesittelijät puhuvat ensin. Ja, danke. Ich möchte nur... Niin, kiitos. Minulla on vähän toisen tyyppinen kysymys. Meillä on vielä toinen iso työmaa neuvoston kanssa, neuvoston vastuuvapaus. Olisin mielelläni kuullut lopuksi, miten sen kanssa jatkossa menetellään, mikä siihen on kanta. Olen kuullut, että nyt on olemassa vain yhteisymmärryspöytäkirja, muistio, ja olen kuullut, että tästä on määrä puhua Koreperissä keskiviikkona koko asiakirja on vähän omituinen, koska ei tästä ole mitään yhteisymmärrystä, että neuvoston ja parlamentin välillä olisi jonkinlainen pöytäkirja, jossa me olemme e, myöntämässä luvan leikata demokraattisia oikeuksia. Me huomattavasti haluaisin tietää, miten tämä oikein menee suhteessa komission vastuuvapauteen. Meillä on tällä hetkellä mm, Saksassa kova keskustelu erään ministerin tieteellisestä työstä, tohtorin väitöskirjasta. Tämä ministeri on leikannut ja liimannut ja kun nyt katsotaan tätä äh, neuvoston kannanottoa komission vastuuvapauteen verrattuna, niin tässäkin on kyse ihan samasta leikkaa ja liimaa menettelystä. Vaihdetaan vain aina vuosiluku ja pikkasen muutellaan tekstiä. Eli neuvostolta puuttuu tietty tiettyä päättäväisyyttä tämän työn parissa ja tässä on myös selkeä eturistiriita. Miten tämä eturistiriita nähdään neuvoston vastaavassa elimessä ja miten tähän suhtaudutaan? Eli koska voimme saada todellisen parannuksen tähän suoritukseen näiden eri ohjelmien täytäntöönpanossa? Kiitoksia. Thank you very much. I have still... Kiitos. Vielä yksi puhuja listalla. Edustaja Ivanova, sitten kysyisin tuomioistuvilta, haluaako siellä joku käyttää heidän puolestaan puheenvuoro tässä vaiheessa? Kyllä. Eli Rova Ivanova. Really like to... Kiitos. Kommentoisin pikemminkin komissiota, sillä mehän puhumme vastuvapauden myötämistä komissiolle, mutta kun nyt voi esittää kysymyksiä puheenjohtaja valtiolle, vaikka suurin osa niistä on jo otettu esille, niin haluaisin kuitenkin nyt kysyä seuraavaa. Eli puheenjohtaja valtiona, mitä voitte tehdä, miten voidaan pyrkiä eh, konsensuksiin tässä asiassa, joka koskee kansallisia lausumia, miten teidän kaudellanne on tarkoitus toimia. Vielä haluaisin ehkä myöhemmin palata näihin asioihin. Näin voitte tehdä. Ja sitten Gerbrandi. Just one, one very short... Niin, puheenjohtaja, yksi lyhyt kysymys. Yksi näistä perustavanlaatuista elementeistä demokratiassa on poliittinen vastuus ja vastuullisuus. Ja jollain tavalla eurooppalaisella tasolla näiden 16 vuoden aikana meillä ei ole todellista poliittista vastuuta. Ja minun kysymykseni valtiosihteerille, kun hän täällä edustaa 27 jäsenvaltiota pöydän ääressä, niin miten on mahdollista, että tällainen perustavaa laatu oleva arvo, poliittinen vastuu ja vastuullisuus eurooppalaisella tasolla. Kuinka on mahdollista vieläkin, että me emme saa sitä jäsenvaltiolta aikaan? Miksi he edelleenkin lipeävät poliittisesta vastuustaan? Minusta on hyvin vaikea selittää tätä kenellekään tällä maapallolla, että jäsenvaltiot eivät ole poliittisesti vastuullisia. En puhu tässä nyt tästä hallinnollisesta julistuksesta ja muista, ei minua tämä kiinnosta niinkään. Meillähän on poliittinen laitos, joka täällä taas valvoo toisia laitoksia, mutta voisitko vastata tähän kysymykseen? On behalf of court of auditors, let... annan puheenvuoron Rova Karjolaitille. Of course the... Kiitokset puheenjohtaja. Tilintarkastustuomioistuin ei tietysti halua lähteä poliittiseen keskusteluun, mutta siitä huolimatta totean, että tilintarkastustuomioistuin on ilolla voinut osallistua neuvoston tasolla vuoden 2009 vastuuvapauskäsittelyn vuosikertomuksessaan ja panemme ilolla merkille, että suosituksemme on vahvistettu. Meillä ei ole mitään suuria ongelmia tämän suhteen, mutta haluamme kiinnittää huomiota siihen, että pitää olla äärimmäisen varovainen ja seurata kehitystä tulevina vuosina, jotta voidaan vahtia sitä, onko tämä myönteinen kehityskulku todella pysyvä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon tästä hyvin koherentista puheenvuorosta. Ja sitten, anteeksi. Madame are you willing? Edustaja McAvey, haluatteko nyt todellakin käyttää puheenvuoroa vai ette niinkään, sillä tässä on aika vähän aikaa? Sihteeristö kertoo, että kyllä te halusitte, mutta en tiedä, haluatteko yhä. Olkaa hyvä. So kind that our time yes, thank you. I was voting in Libe. Uh... Niin minä olin äänestämässä Libe-valiokunnassa. Haluaisin käyttää puheenvuoron ja sitten kysymyksiä, kun puhutaan vastuuvapaudesta komissiolle. Tämä on ehkä seuraava kohta. Mr. Minister. Kiitos. Ja sitten ministeri, pyytäisin teitä pyytämään, pyrkimään vastaamaan näihin kaikkiin kysymyksiin. Meillä on kymmenisen minuuttia tähän varattu. Ja jos voisitte vielä kertoa omasta kokemuksesta, miltä tuntuu, kun joutuu kenkiä vaihtamaan niin, että olette ennen tässä kamarissa ja nyt olette neuvoston, neuvoston edustaja. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin palata tähän teidän kysymykseen. on toki, toki erilainen rooli. Kun aikaisemmin teillä kuljetusvaliokunnassa töitä, niin tämä oli hyvä yhteistyö teidän kanssanne kaikessa mielessä. Ja rehellisesti totean, että on vähän niin kuin vähän toinen tilanne, kun tulee taas tänne näin tässä roolissa pitää ottaa tässä tottua siihen, että on 27 jäsenvaltiota, jotka ovat aika tasavertaisia tai joskus enemmänkin tasavertaisia kuin ne, ovat, kuin ne, kuin ne toiset. Joten tämä on kuitenkin vaikea kysymys, jota pitää käsitellä siellä päässä. Mutta on hyvä, että otitte esille tämänkin asian. Ja toivottavasti voin vastata teidän odotuksiinne. Eikä vain lyhyesti tyhjää äänestäneet neuvostossa. Kyllä totta, kolme jäsenvaltiota äänesti tyhjää neuvostossa. Ja varmaan kaikki tietävät, että he hyväksyvät tämän yhteisen julistuksen. Mutta haluaisin kiinnittää teidän mielenkiinnon siihen asiaan, että 25 prosenttiinkin oli sen puolesta. Ja 24 jäsenvaltiota. Minusta tämä on kyllä oikeastaan sanottu, että enemmistö hyväksyi päätöslauselman, joka teimme aikaisemmin sitten budjettikomiteassa ja Koreperissä valmiiksi. Ja haluaisin myöskin mainita, että nämä kolme jäsenvaltiota, jotka äänestivät tyhjää, joita äänestän siis vastaan kuitenkaan. Sitä vastaan, mitä me ehdotimme. Minulla ei ole lupaa kertoa teille, mutta mainittiin nämä kolme jäsenvaltiota. Haluan todeta vain, että on muuta selvää, selvää tämä asia sinänsä. Totta kai me voi laskea niitä jäsenvaltioita tähän mukaan, jonka mielestä sisäinen menettelytapa on tiukempi niille kuin, kun voidaan, vaihtaa muuten EUn sääntöjen vaadittavan. Mutta jopa nämä jäsenvaltiot minkä hyväksyvät äh, tilintarkastustuomioisten äh, istuimen tilintarkastustulokset. Ja uskon, että he totesivat myöskin, että hekin haluaisivat edistyä EU-varojen valvonnassa vuonna 2009 enemmän kuin tähän mennessä sanottu aikaiseksi. Ainakin näin he totesivat. Mutta tulevissa neuvotteluissa – ja tämä on varmaankin nyt sitten tämä poliittinen viesti tässä, kun ollaan uutta rahoituskehystä, niin tulemaan tietysti mahdollisuus sitten meidän toimielimillemme sekä jäsenvaltioille että neuvostolle ja komissiolle ja, ja neuvostolle ja parlamentille ottaa huomioon kaikki nämä kysymykset, joita on mainittu. Uskon kuitenkin, että Koko tämä hallintojärjestelmä sinänsä menee oikeaan suuntaan, emmekä voi todeta, että menisimme väärään suuntaan tässä äänestyksessä. Mitä tulee sitten poliittiseen vastuullisuuteen, niin kuin täällä eräs kollega totesi, niin olette oikeassa. Meillä on kaikilla poliittinen vastuus, mutta poliittinen vastuu perustamisomusten mukaan on toimielimillä, parlamentilla ja neuvostolla – ja tämä tarkoittaa sitten neuvostossa, poliittinen vastuu liittyy siihen, että Lissabonin sopimusta noudatetaan, jota meidän pitää tietenkin noudattaa. Joten meidän poliittinen vastuu on joko sitten parlamentin yhteydessä tai, tai neuvoston yhteydessä silloin olemassa, jos me noudatamme sääntöä, sääntöjä. Eli tutkimme tilintarkastustuomioistuimen raportin tarkkaan ja pyrimme katsomaan sitten, että onko tilintarkastustuomioistuimen toteaman mukaan, onko meillä sitten mahdollisuus parantaa täällä jotain asioita ja mitä parannuksia voidaan tehdä. Pitää todeta, että täällä on tehty paljon virheiden vähentämistä. Tämä on ollut myöskin yleinen käsitys täällä neuvostossa – tilintarkastustuomioistuimen raportin pohjalta. Joten ollaan ihan oikealla tiellä ja pitää jatkaa tästä eteenpäin. Ja tämä on myöskin meidän poliittinen roolimme. Ja myös jäsenvaltio tietenkin on muuta. Ja jäsenvaltioiden tilintarkastuslaitokset, heillä on myös tärkeä rooli. Mutta myöskin jäsenvaltioille tärkeää katsoa äänestäjiensä suuntaan. Onko siellä jotain sääntöjen vastaisuutta? Ja jos täällä sitten tehdään jotain negatiivisia päätöksiä tai negatiivisia seuraamuksia tulee, niin kuinka voidaan sitten sekin katsoa suoraan eh, äänestäjien silmiin tämän jälkeen? Sitten vielä toinen tärkeä asia, jonka haluaisin ottaa esille. Tämä liittyy vastuuvapauden myöntämismekanismiin eh, neuvostossa. Vaikkakin olen, olen täällä puhumassa vastuuvapaudesta, komissiolle. Niin melkein olen, olen tietenkin täällä puhumassa tästä asiasta. Mutta perustamissopimuksen mukaan ei minun mielestä edustaa pelkästään neuvoston yleistä kant- yhteistä kantaa, vaan myöskin perustamissopimusten yleistä henkeä. Että annetaan vastavapaus vuonna 2009 budjetista komissiolle niin kuin he ovat tähän mennessä nyt käsitelleet talousarviota ja hallinnoineet sitä. Mutta kuitenkin on totta, että me haluamme edistyä muun tyyppisessä yhteistyössä. Vaikka onkin todetaan, että tilintarkastustuomioistuimen raportin pohjalta ja, ja sisäisten raporttien pohjalta – mitään erityisiä säännövastaisuuksia ei ollut hallinnossa. Kaikissa toimijoissa, vaikka neuvostossa, parlamentissa tai komissiossa, niiden sisällä, mutta jos haluamme sitten yhteistyötä parlamentin ja neuvoston välillä kehitettyksi, me haluaisimme jotenkin saada kehitysaskelia aikaiseksi tässä mielessä. Ja tämän takia lähiviikkoina, niin seurantana parlamentin kantaan. Me toivottavasti sitten voimme piakkoin tehdä jonkun näköisen tarjouksen Euroopan parlamentille, että saamme yhteisymmärryksen aikaiseksi. Miksi? Puhutaanko sitten yhteisymmärrysmuistiosta tai, tai Rova Kressel totesi, että täällä mitään yhteisymmärrystä ei ole, mutta meidän pitää saada yhteisymmärrys aikaiseksi, koska täällä on kysymys, jota ei ole säännelty perustamisomuksessa. Ja me haluamme edistyä hyvän poliittisen tahdon mukaisesti kahden talon välillä. Me haluamme jotenkin yhteisen yhteisymmärryksen aikaiseksi. Tämän takia totesin tämän yhteisymmärrysmuistion. Ja miten me etenemme tästä sitten? Minä uskon, että jos me otamme vastuun, meidän vastuumme ja teidän vastuumme vastaan – ymmärrän kyllä myöskin meppien tilanteen. Minäkin olin meppi viisi vuotta. Mutta tältä pohjalta varmaankin voimme sopia yhteistä menettelytavoista, joilla voimme edetä. Ja että kunnioitamme meidän toimielintemme oikeuksia vastavuoroisesti. Ja uskon, että lähiviikkoina varmaankin pystymme tässä menemään eteenpäin. Ja tämä on minun totemuksena totean, meidän pitää edetä. Ja kun puhutaan sitten poliittisesta vastuusta, niin haluaisin vielä mainita asia, joka on hyvin tärkeä. Että me liitä tähän nyt muita asioita, kuten vuodesta 9, siis vastuuvapaus, että sitä liittää minkään muuhun kysymykseen kiinni. Minä haluaisin edetä tässä asiassa eteenpäin, mutta haluaisin pyytää teitä, ette te liitä tähän mitään muuta asiaa mukaan. Ja tärkein kysymys on se, että lähi kuukausina meidän pitäisi saada edistysaskelia aikaiseksi vuoden 2009 vastuuvapauden myöntämisessä ja sitten samalla myöskin yhteisessä, yhteistyökentässä toimijoiden kesken. En näe mitään suuria ongelmia. Uskon, että kaikkien pitäisi olla joustavia. Tämä on tärkeintä molemmilla puolilla, jotta saamme tuloksia aikaiseksi. Tämä on minun mielestäni tärkein asia. Sitten tiedän, että minun aikani loppuu kyllä, mutta Ah, neljä minuuttia vielä. Joo, täydet, täydet neljä minuuttia. Oli helpompi olla siellä toisella puolella tavallaan. Oli helpompi olla toisella puolella pöytää. No niin. Kohesiorahastot ja rahastojen hallinto vielä nopeasti. Kuten totesin, 2009 oli ensimmäinen kerta, että tilintarkastustuomioistuin tutki vuonna 2007 ja 2013 välisen ohjelman maksuja ja osoitti ehkä, että tässä on paljon kokemusta koesiotaholla ja toivottavasti tämä trendi jatkuu sitten. Pyydän myöskin jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä valvonnan suhteen, meidän valvontamme suhteen ja tulosten suhteen. Vuosittaiset yhteenverot. Mistä vuosittaiset yhteenverot olivat hyvä keino, kun pyrittiin menopuolen avoimuutta lisäämään epäilemättä, mutta kun katsotaan sitä komission erotuksen valossa, jossa katsotaan rahoitusasetuksen uudistusta, niin uskon, että meillä on vielä mahdollisuuksia edetä vielä suuremmin loikin eteenpäin. Ja toivottavasti me myöskin saamme yksinkertaisempaa ja avoimempaa menettelytapaa valvojille. Mutta haluaisin valvonnasta ja puhua. Tässä on se ongelma, että aina talous kriisin aikana, jotenkin mainita tässä yhteydessä, niin aina herää aina kysymys, voimmeko lisätä valvontaa, jos se maksaa paljon enemmän kuin hyödyt. Niin missä on se optimitilanne kulujen ja valvonnan välillä ja valvonnan syvyyden välillä? Tämä asia pitää ottaa huomioon. Kuitenkin, mitä totesin, komission ehdotus liittyy vuosittaisiin yhteenvetoihin ja sen lisäarvoon. Niitä tullaan vielä katsomaan neuvostossa. Ja palaamme tähän asiaan vielä lähiviikkoina. Neuvoston vastuuvapaus, mainitsinkin tämän asian jo mielestäni. Taisin mainita sen jo. Sitten täällä muutkin kysymys taisin mainita jo. Niin, loppu kommenttini, millä tavalla sinä minuutti aikaa. Ensinnäkin kiitokset siitä, että sain tulla tänne. Ja huomasin, meillä on paljon yhteisiä huolenaiheita ja palaan näin asian kanssa sitten koreperiin ja budjettikomiteaan. Uskon, että tärkeät että parlamentti, neuvosto ja komissio ja jäsenvaltiot kaikki tekevät rakentavaa yhteistyötä että tehdä kestävä rahoitusvalvonta. Ja yhdessä meidän pitää antaa myöskin selkeä viesti eurooppalaisille kansalaisille ja veronmaksajille. Ja tietenkin kulujen käytön laatu on kyllä parantunut. Mainitsin tämän jo kerran. Tämä on parantunut. Ja me olemme myöskin pyrkineet etenemään tällä tiellä. Hyvät jäsenet, hyvät entiset kollegat, voidaan sanoa näin. Toivottavasti lähiviikkoina – voimme tuoda teille hyviä ehdotuksia, hyviä keskusteluja äh, komission ehdotuksesta liittyen rahoitusasetukseen, mutta tässä yhteydessä tulee myöskin pyytämään teitä, että teillä on myöskin oma poliittinen vastuunne tässä asiassa ja että teillä olisi positiivinen asenne vastuuvapaus kysymyksiin vuodelle 2009. Tässä minun kommenttini ja aikani loppui. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos hyvä ministeri. Tämä oli todella vakuuttava vastaus, sillä Ines Ajala Sender kuitenkin haluaisi antaa vielä 40 sekuntia lisää. Niin ihan lyhyesti. Kiitos herra Batsai näistä selityksistä, jotka koskevat neuvoston vastuuvapautta tästä iltarus puhua, mutta en nyt voinut välttää tätä kiusausta ja haluaisin nyt sanoa, että tämän vastuvapauden kautta me olemme nimenomaan hyväksyjen asemassa, emme tee suositusta, se on aina helpompaa kuin hyväksyä tai ei hyväksyä. Siksi pyytäisin, että Unkarin puheenjohtaja valtiona kohtelisi meitä sellaisena kuin mitä olemme. Meidän roolimme on hyväksyä tai olla hyväksymättä. Emme tee suosituksia. Suositus vastuu on ihan erilainen. Eli älkää unohtako, että tämän vastuuvuoden kannalta parlamentti ei voi hyväksyä sitä, että sitä kohdeltaisiin sellaisena, että sillä olisi vain suosituksenanto-oikeus. Me olemme todellakin hyväksyjä. Kiitos. Uh, only very shortly, yes. Niin vaan kyllä vastaus, kyllä. Kyllä, Tämä ainakin koskee teidän legitimiteettiänne tässä vastuuvapausmenettelyssä. Tämän takia meillä tässä on yhteys budjettimenettelyn ja vastuuvapausmenettelyn välillä. Ja tiedän, että teillä on myöskin oma roolinne tässä. jotta kai palaan tämän asian kanssa neuvostoon. Ja totti voitte myöskin olla rauhallisia. Me teemme parhaamme tämän asian suhteen. Kiitokset. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt olemmekin sitten käsitelleet kohdan kuusi loppuun. Kiitos komission jäsen, kiitos tilintarkastustuomioistuin, kiitos ministeri siitä, että tulitte tänne paikalle. Pyytäisin teitä pysymään täällä komission jäsen ja tilintarkastustuomioistuin vielä seuraavan kohdan käsittelyn ajaksi. Meillä on nyt oikein hyviä uutisia teille puheenjohtajan paikalle tulee Bert Staas. Tämä on aina hyvä uutinen. Kiitos.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 Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Anteeksi, etten ollut paikalla aivan alusta alkaen. Olen nimittäin varjoesittelijä myös ympäristövaliokunnassa ja siellä meillä on yhteispäätösmenettely käynnissä. Se koskee eh, GMOita ja minä jouduin olemaan siellä paikalla vähän puolustamassa oman ryhmäni kantaa. Siirrytään kohtaan seitsemän. Kyseessä on vastuuvapaus, niin oikeastaan koko vastuuvapausmenettelyn tärkein osio, komission vastuuvapaus, siinä esittelijämme on Shatsimarkakis. Jorgo, sanoisin, että esitä sinä johdantopuheenvuoro mietinnöstäsi ja sitten katson tilintarkastustuomioistuimen puolelle, sieltä saa mielellään reagoida ja myös komission suuntaan, jos komission jäsen haluaa reagoida jo alustavasti. Okei, okay. okei, okay, that's good. Hyvä siis. Eli tilintarkastustuomioistuin haluaa käyttää puheenvuoron Shatsimarkkaakiksen jälkeen. Ensin siis esittelijä ja sen jälkeen puheenvuoropyynnöt. Esittelijä, olkaa hyvä. Um, bit... Kiitoksia. On vahinko, että neuvosto lähti, tietysti. Mutta jotkut näistä seikoista on jo otettu esille. Mielestäni kannattaa panna merkille se, että neuvosto kaksine hattuineen – korosti sitä, että hän edustaa toimielintä ja toimielin näkökulmasta haluaa antaa vastuuvapauden, mutta toisaalta he unohtavat, mikä on tuo täydentävä hattu, eli EUn rakenne, kohesio ja maatalous toimien täytäntöönpano omissa jäsenvaltioissa. Sen hatun osalta asiat eivät oikein toimi. Suuret kiitokset puheenjohtaja siitä, että saan esitellä teille tämän vastuuvapausmietinnön 2009. Ennen kuin lähdetään noihin poliittisiin kysymyksiin, haluaisin yrittää hiukan kertoa teille tämän mietinnön rakenteesta. Siinä on johdantoosa, jonka jälkeen seuraa viisi eri lukua, A, B, C ja D. A niistä koskee yleisiä huomioita. Siinä kommentoidaan tärkeimpiä aiheita, joita ykkösessä on tullut esille tuossa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Siinä puhutaan myös säännönmukaisuudesta ja korjaustoimista. b puhutaan erityisistä huomioista. Siinä on myös eh, kommentteja tilintarkastustuomioistuimen huomioihin eri aloilla maataloustutkimus, ulkoinen apu, kansalaisuus, talous, raha-asiat ja niin edelleen. Sitten meillä on uusi elementti. Meillä on kappaleet C ja D. Nämä kaksi ovat niitä, joita ehdotetaan, jos vastuuvapauden myöntämistä lykätään. Jos me lykkäämme, niin useimmissa päätöslauselmista todetaan lykkäämisen syyt ja ne on lueteltu kohdassa C. Jos vastuuvapauden myöntäminen lykätään, on myös ähm, velvollisuus esittää, mitkä ovat vaadittavat lisätoimet ja vielä toimitettavat asiakirjat. Se on kohdassa D, siis jos vastuuvapauden myöntäminen lykätään. Jos me myönnämme vastuuvapauden, kohdat C ja D ja kaikki niitä koskevat tarkistukset raukeavat, jonka jälkeen meille jää kohta E. Ja ymmärrän tietysti komission toivovan, että kohdat C ja D jäävät merkityksettömiksi. Tässä siis hiukan selitystä sille, miksi meillä on täällä tällaiset eri luvut. Nyt ensinnäkin haluaisin kiittää komission jäsen Shemetaa. Hän on ollut äärimmäisen aktiivinen, auttanut meitä saamaan vastaukset tulevaa poliittista strategiaa koskeviin kysymyksiin. Siitähän tässä mietinnössä on kyse, kuinka tähän suhtaudutaan tulevaisuudessa. Me olemme maininneet moneen otteeseen, että 16 vuotta peräjälkeen on annettu kielteinen tarkastuslausuma. Ja tästä kaikesta huolimatta komission tavoitteena on ollut kaiken aikaa saada tuo myönteinen tarkastuslausuma, eikä sitä ole vieläkään saatu. Siksi näissä eri kohdissa esitetään monenlaisia vaateita. Olen kiitollinen komission jäsenelle siitä, että hän on välittömästi jo ensimmäisen päivän keskusteluista alkaen pyrkinyt myös antamaan vastinetta näille vaateillemme. Ja me jatkamme tätä viikoittain, sillä tietenkin meidän tarkoituksenamme on saada aikaan parannusta, mutta se on mahdollista ainoastaan, jos me näemme myös todellisia tuloksia. Haluaisin esitellä teille nämä muut eri kohdat kuudessa eri osiossa. Ensimmäisestä puhuttiinkin jo neuvoston puheenjohtajamaan kanssa, eli nuo kansallista hallinnointia koskevat ilmoitukset. Meidän on tehtävä erittäin selväksi, että tämä on tärkeä osa parlamentin vaateita. Kansallista hallinnointia koskevat ilmoitukset, jotka valtiovarainministerit allekirjoittavat. Voimme kuitenkin havaita, että on hyvin hankalaa, vaikeaa saada tämä läpi poliittisella tasolla. Me saatamme kuitenkin saada sen ajettua läpi ensiaskeleena näin hallinnollisesti. Ja voin vain onnitella teitä komission jäsen Shemettaa siitä, että olette saanut aikaan selkeiden kriteerien luettelon, joka on annettu tänä aamuna kaikille tämän valiokunnan jäsenille. Suuret kiitokset siitä, että itse välititte nämä oleelliset kriteerit luettelon niistä kriteereistä, joihin teidän mielestänne jäsenvaltioiden on päästävä, kun ne laativat oman kansallista hallinnointia koskevan ilmoituksensa, kuinka ne hoitavat EU-varoja. Olitte niin kilti, että aloititte antamalla taulukon. Ilmoititte neljä jäsenvaltiolta, jotka ovat jo paljon kyenneet. Kaikki muut kykenevät paljon vähempään, mutta näin onnistuitte antamaan meille hiukan näyttöä siitä, missä mennään, kuinka nämä jäsenvaltiot täyttävät ne kriteerit, jotka te olette asettanut. Ja haluaisin pyytää teitä tietenkin jatkamaan jatkossakin saamaan muut jäsenvaltiot toimimaan. Tämä on hyvin tärkeää, mutta kuitenkin vasta ensimmäinen askel. Ja me pyytäisimme, että myös panette tämän täytäntöön. Otatte tämän tehokkaasti huomioon tulevassa varainhoitoasetuksessa ja monivuotisissa rahoituspuitteissa. Toinen seikka koskee komission jäsenten tilitekovelvollisuutta koko kollegiota, kun on kyse näistä vuosittaisista toimintakertomuksista ja komission yhteenvetokertomuksesta. Ensinnäkin minun täytyy esittää anteeksi pyyntöni komission jäsen Haanille. Minun on todettava, että kun esitin hänelle tämän vuotuisen toimintakertomuksen tulokset, tämä oli hyvin hankalaa, niin voi olla, että juuri tuolla hetkellä hän ei vielä oikein tarkkaan tiennyt sanamuodosta, mutta hän tiesi kyllä periaatteesta. Eli tämä kaikki on otettu huomioon. On kuitenkin hyvin tärkeää saada selkeä komission jäsenten tilintekovelvollisuus sille, mitä he tekevät, mitä he poliittisesti, mistä he ovat vastuussa ja siksi olen äärimmäisen tyytyväinen siihen, että komission puheenjohtaja itse on ottanut tämän esille komission jäsenten kollegiossa. On siis kierrätetty sisäinen muistio, jossa kaikkia komission jäseniä on muistutettu siitä, että vastaisuudessa – pääosastojen pääjohtajien on kerrottava komission jäsenille kaikista mahdollisista varauksista ja muista vähintäänkin kerran vuodella, jo, vuodessa. Joka tapauksessa me haluaisimme, että tässä yhteenvetokertomuksessa arvioitaisiin myös miten hyvin tai huonosti jäsenvaltiot pärjäävät varainkäytössä. Meillä oli tästä keskustelu komission jäsen Shemeta ja uskon, että tuo yhteenvetokertomus olisi oikea kohta jonkinlaiselle tulostaululle arviolle siitä, miten jäsenvaltiot pärjäävät. Sitten seuraava kohta. Maksujen keskeyttäminen. Maksujen keskeyttäminen on uusi elementti. Komissio on ottanut sen käyttöön. Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että olette hyvin avoimesti, läpinäkyvästi antanut luettelon vuoden 2010 keskeytetyistä ja jäädytetyistä maksuista. Luku, jonka mainitsin, kun Becei oli täällä. Esimerkiksi Englannissa tapahtunut maksujen keskeyttäminen ja jäädyttäminen on tässä erikseen arvioituna. Suuret kiitokset tästä. Tämä on uusi väline, ulottuu vain vuoteen 2009 ja on aika hankala saada lukuja aiemmilta vuosilta, mutta on ollut olemassa myös poliittisia maksujen keskeytyksiä ja haluaisimme kuulla teiltä luettelon, saada teiltä luettelon näistä maksujen keskeytyksistä. Olette myös itse sitoutunut sen antamaan. Tämä on hyvin tärkeää. Mutta me tarvitsemme jonkinlaista automatiikkaa silloin, kun maksut keskeytetään tai myöhemmin jäädytetään. Ja haluaisin myös kiittää teitä tästä luettelosta, jonka olette jo antanut. Siinä on selkeät kriteerit, joiden täyttyessä maksut keskeytettäisiin. Muistutan kuitenkin, että neuvoston asetuksessa on edelleen sanamuoto voidaan keskeyttää. Meidän on siis työstettävä tätä asiaa, vaikka sanamuoto onkin voidaan keskeyttää. Kaikkein suurin ongelma, kaikkein suurin osio koskee varojen takaisin perintää neuvoston puheenjohtaja viittasi tähän. Te itse olette sitoutunut meille lähettämässänne kirjeessä toimittamaan meille muistion, jossa on kattavasti esiteltynä kaikki nämä aiemmat taloudelliset oikaisut me pyytäisimme teiltä kuitenkin myös lukua, eli kuinka paljon varoja on saatu täysimääräisesti perittyä takaisin. Kuvittelisin, että tämä luku on aika alhainen. Ja tämä saattaa johtaa sellaiseen näkökulmaan, että veronmaksaja joutuukin maksamaan kahteen otteeseen. Tämä on seikka, josta meidän on keskusteltava sitten, kun toimitatte tuon muistion ja olette luvannut antaa sen huhtikuun loppuun mennessä. Seuraava kohta koskee arviointia vastaisuudessa. Tuo on Lissabonin sopimuksen artiklassa 318 ja esitetään ensimmäistä kertaa vuoden 2011 aikana, siis vuotta 2010 koskien. Kiitämme teitä siitä, että olette sitoutunut selkeisiin kriteereihin – te ette maininnut näitä talouden avaintekijöitä, mittareita, mutta me haluaisimme jonkinlaista vuosittaista keskustelua suoriutumisesta, miten tehokkuuden puolella suoriudutaan. Te ette vielä vastannut tähän kysymykseen, luotan siihen, että vielä vastaatte. Annatteko jonkinlaisen erityistahon, nimitättekö jonkinlaisen erityistahon valvomaan näitä tulosindikaattoreita, keskeisiä tulosindikaattoreita. Meistä Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin saisi olla keskeisessä asemassa arvioitaessa teidän tulostanne. Se voisi olla osallisena tässä vuotuisessa keskustelussa, johon me teidät kutsumme osallistumaan oman toimintanne arvioimiseksi. Ja sitten tuo viimeinen seikka koskee yksinkertaistamista. Olen kovin tyytyväinen siihen, että olette itse jo sitoutunut suuntaviivoihin. Olette sitoutunut siihen, että saadaan yksinkertaistamista koskevat suuntaviivat. Tiedän, että oikea paikka näiden yksinkertaistamissuuntaviivojen täytäntöönpanoon on varainhoitoasetus ja sitä koskevat ehdotukset saavan kesäkuun lopussa, heinäkuun alussa. Siihen asti em, haluatte kuitenkin meidän pyytävän meidän antavan teille vastuuvapauden. Emme siis toivo teiltä pelkästään suuntaviivoja, vaan myös jonkinlaisia käytännön ehdotuksia siitä, millä tavoin haluatte yksinkertaista. Hyvät kollegat, Olen iloinen voidessani kertoa teille, että nämä neuvottelut komission jäsen Shemetan ja hänen kabinettinsa kanssa ja hänen yksiköidensä kanssa ovat äärimmäisen hyvällä pohjalla. Me etenemme neuvotteluissa hyvin. Kaikissa kohdin ei ole vielä saatu tuloksia aikaan. Tämä voidaan lukea myös kirjeestä, jonka olemme teille lähettäneet. Mutta suhtaudun varsin luottavaisesti siihen, että komissio ei ole pelkästään hyvällä tiellä, vaan myös maaliskuun loppuun mennessä tai sanotaanko ennen kuin me äänestämme täällä valiokunnassamme, sitä ennen komissio saa käsiteltyä kaikki nämä seikat. Ja siitä syystä olenkin jättänyt avoimeksi sen, myönnämmekö me vastuuvapauden vai emme. Tämä on ollut myös tietynlainen tapa ja keino ilmaista, miten tyytyväisiä olemme olleet neuvottelujemme käynnistymiseen erittäin hyvin. Olemme kuitenkin vielä valmiita muuttamaan tätä suhtautumistamme. Eli haluamme vain todeta, että hyvällä tiellä ollaan, mutta vasta puolivälissä. On vielä jonkin verran kuljettava. Kiitoksia. Kiitokset esittelijälle. Kiitokset myös komission jäsenelle siitä, että hän on lähettänyt meille tämän kirjeen. Se on äärimmäisen selventämä, todella hyödyllinen. Ehdottaisin, että annamme nyt aluksi tilintarkastustuomioistuimelle mahdollisuuden reagoida. Kaljulait, äännänkö tämän oikein? Rouva Kaljulait, haluatteko te reagoida ensin vai otetaanko muita? Haluatteko reagoida siihen, mitä herra Shatsimarkkaakis sanoi? Thank you. Kiitos. Aivan ensiksi tilintarkastustuomioistuin ei halua mennä tähän poliittiseen käskys, keskusteluun vastuuvuoden myöntämistä tai ei. Tämä oli meidän alamme. Oli kyllä hyvä antaa oma panoksemme tähän, mutta meillä ei ole mitään lisää kommentteja siihen, miten tämä esitys liittyy meidän löydöksiimme. Me olemme oikein kiitollisia esittelijälle myös kaikista käydyistä pitkistä keskusteluista. Kiitoksia ja mielelläni annan puheenvuoron Semetalle. Täällä on toistaiseksi kaksi puheenvuoropyyntöä, Fjellner ja Ivanova, eikö muita? Ei? No hyvä. Komission jäsen, teillä on nyt mahdollisuus puolustaa näkemystänne ja vastata herra Shatsimar täydentäviin kysymyksiin. Thank you, Mr. Chairman, Mr. Rapporteur. Kiitos puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät edustajat. Sen jälkeen kun tilintarkastustoimistomen vuosikertomus on tullut julkisuuteen, on käyty hyvin hedelmäistä keskustelua esittelijän esityksessä on paljon kysymyksiä ja pyyntöjä, joihin komissio tietysti vastaa hyvin perusteellisesti. Tämänpäiväisessä keskustelussa haluaisin keskittyä komission vastauksen kuuteen kohtaan kohdassa 113 ja viittasin myös kirjeeseen, joka viime torstaina laitin puheenjohtajalle ja esittelijälle. Ensinnäkin pakolliset kansalliset hallintokertomukset näistä ja julistukset tähän asiaan on otettu kantaa. Teillä kaikilla on tämä asiakirja edessänne ja pääjohtopäätös on se, että kansalliset julistukset antavat vain osan siitä tiedosta, mitä komissio tarvitsee. Ja tästä asiakirjasta saa myös teknistä osviittaa sen suhteen, miten voidaan saada lisää arvoa yhteishallinnonnissa. Täältä käy ilmi sellaiset ajatukset, jotka löytyvät kansallisista elimistä ja taustalla on kattava kertomus ja ne tarkastellaan sitten riippumattomasti. Pyytäisin tukea teiltä tälle uudelle välineelle neuvotteluissamme. Tämä uusi prosessi, sitä arvioidaan tältä pohjalta. Komissio ja parlamentti painostaisivat jäsenvaltoja niin, että ne harkitsisivat vakavasti sitä, että annettaisiin tälle uudelle eh, välineelle tuki. Ja sitten toinen asia liittyy komission hallinnointiin, eli pääjohtajan kertomukseen ja yhteenvetokertomukseen esittelijä on sanonut luonnoksessaan, että olisi hyvä, jos nämä kertomukset allekirjoittaisiin poliittisesti, eli vastuullinen komissaari allekirjoittaisi ja synteisi raportin myös komission puheenjohtaja. Me lähdemme liikkeellemme siitä, että on jättävä vastuu hallinto- ja poliittisen tason välillä pääjohtajat allekirjoittavat raportit ja komissiokollegio on poliittisesti vastuussa ja hyväksyy kollegiona synteesiraportin, joka kattaa kaikki kertomukset. On kuitenkin selvää, että nämä kaksi pilaria kannattelevat samaa rakennelmaa ja siitä syystä minä olen pyytänyt, että meidän palvelumme antaisivat uudet esitykset. Pääjohtaja vuosikertomuksessaan tästä vuodesta alkaen vakuuttaa, että he ovat antaneet tietoa asianomaiselle komissaarille kaikista näistä asioista, erityisesti silloin kun varaumia on. Tämä ohje on ollut esillä eli eri osastoille ja puheenjohtaja minä itse korostimme viime viikon kollegion kokouksissa sitä, kuinka tärkeä tämä tieto on heille kaikille ja kollegiolle yhdessä. Tämä löytyy myös komission pöytä, kokouksen pöytäkirjasta, joka toimitetaan myös tälle valiokunnalle. Sitten kolmas asia liittyy siihen, että automaattisesti keskeytettäisiin eh, hallintojen rahoittaminen ja yhteishallinto. Komissiolla on 2017 vuoteen asti olemassa selkeä oikeus perustaa keskeyttämiselle ja näitä välineitä käytetään aktiivisesti. Se käy ilmi tästä luettelosta, joka kattaa 2010 tapahtuneet keskeytykset, 15 avainvaatimusta, jotka löytyvät Ragnar-rahasto pääosaston määritelmistä. Niitä käytetään, kun tarkastellaan jäsenvaltioiden toimintaa, rakennelmia ja kohesiopolitiikkaa. Ja lisää askeleena ovat ohjeet, jotka koskevat vuosikertomusten laatimista. Niihin on annettu uusia eh, esityksiä siitä, miten pitää esittää maksujen keskeyttämistä. Ja tänään puhuimme lisäaskelista tällä alalla, jotta voitaisiin mennä mahdollisimman automaattiseen toimintatapaan. Ja sitten pääosasten kanssa keskustellaan siitä, mihin lisätoimiin voitaisiin ryhtyä tällä alalla. Ja neljäs asia liittyy sitten näihin korjaaviin mekanismeihin. Komissio on samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että sääntöjen oikea täytäntöönpano on hyvin tärkeää, jos halutaan suojata EUn budjettia. Kohesiopolitiikassa jäsenvaltioiden tehtävä on periaatteessa takaisin kaikki perustettomasti maksetut määrät. Tämä kattaa jäsenvaltioiden päättämät rahalliset korjaukset, mutta myös takaisin maksu edun saajilta. Sen takia tämä oli osa sitä pakollista toimintaa, joka liittyi tähän tarkasteluun. Nyt säännöllisesti tarkastellaan tilannetta ja tästä vuodesta alkaen tarkastellaan erityisesti sitä, miten takaisinperintä tapahtuu jäsenvaltioissa. Komissio on suunnitellut tapaamisia jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa ja on tarkoitus saada aikaiseksi sellainen eh, moduli, jonka avulla voidaan miettiä, mitkä takaisinperintäjärjestelmät ovat kaikkein riskialttiimpia. Tämä kootaan yhteen muistiin, joka kattamisellisen ohjelmakauden. Tämän lähetän parlamentille ennen huhtikuun loppua. Ja sitten viides asia, jonka esittelijä otti esille, kyseessä on arviointiraportti, joka tuli artiklan 318 myötä mukaan Lissabonin sopimuksesta siis on totta, että tämä uusi väline mahdollistaa sen, että voidaan vielä paremmin tarkastella sitä, kuinka tehokkaita ohjelmat ovat ja kuinka paljon lisää arvoa ne tuovat. Tässä pitäisi katsoa näitä avaintoimintaindikareita ennen maaliskuun loppua komissio aikaa tarkastella tilannetta, joka pohjautuu tähän 318 artiklaan perustamissopimuksesta. Ja kuudes asia, joka tulee sille tästä esityksestä on, että esittelijä pyytää uudenlaisia uudenlaista menologiikkaa niin, että tässä käytettäisiin realistista eh, pohjaa ja mahdollisimman yksinkertaista. Tehän tiedätte, että yksinkertaistamisen komissio on sitoutunut toistamiseen myös silloin, kun viimeksi puhuttiin budjetin uudelleen tarkastelusta. Täällä on tehty hyvin kunnianhimoisia ehdotuksia liittyen nykyisen varanhoitoasetukseen. Yksinkertaistaminen tulee olemaan hyvin tärkeä osa meidän työtämme kun valmistelemme ja neuvottelemme tulevia ohjelmia. Komissio jo työstää yksinkertaistettuja sääntöjä, jotta voitaisiin helpottaa kaikkien toimijoiden eh, työskentelyä seuraavassa ohjelmasukupolvessa. Ja kuten sanoimme, meillä on yksinkertaistamissuuntaviivat jotka otetaan käyttöön silloin, kun valmistellaan seuraavan kauden sääntöjä, jotta voitaisiin toimia tässä yksinkertaistamisharjoituksessa kohdentilla tavalla. Ja sitten kertoisin vielä, että analyysimme pohjalta on havaittavissa, että tiettyjen jäsenvaltioiden tilanne on aika monen varauman takana joka, johtuu, joka löytyy pääjohtajan eh, asiakirjasta. Meidän on vedettävä tästä johtopäätöksemme ja keskityttävä kaikkein heikompiin viranomaisiin. Ensinnäkin tarvitaan lisää avun antamista tehokkaammin, mutta voidaan toimia myös ennaltaehkäisesti esimerkiksi, jos keskeytetään maksut ja sitten pyritään myös perimään takaisin jälkikäteen. Komissio aikoo toimia näin. Nyt olen esittänyt teille kaikki nämä konkreettiset toimet, joihin komissio on sitoutunut, huomioiden siis tärkeimmät huolet, jotka löytyvät tästä mietintöluonnoksesta. Toivottavasti tältä pohjalta pystytte tekemään hyvän päätöksen, sillä tässä on nyt kaksi mahdollista skenaariota edessä. Kiitos. Uh, Kiitokset komission jäsen, kiitos näistä vastauksista. Uskon voivani omalta osaltani todeta, että tämä koko harjoitus on ollut aika intensiivinen harjoitus. Meillähän on jo takanamme parikin vastuuvapausmenettelyä ja tämä tietojen vaihto komission ja esittelijän ja varjoesittelijöiden välillä on ollut äärimmäisen intensiivistä. Ei pelkästään Semetan osalta, vaan myös monet yksittäiset komission jäsenet ovat nähneet vaivaa, käyneet yksityiskohtaisia yksittäisiä keskusteluja esittelijän, varjoesittelijöiden kanssa. Komissio on ottanut koko asian hyvin vakavasti ja olen siitä äärimmäisen iloinen. Kaksi puheenvuoropyyntöä, Fjellner ja Ivanova. Fjellner ensin ja luonnollisesti voitte sitten lopuksi vielä käyttää puheenvuoron. Fjellner siis. When I was new in this parliament six years ago. Kiitoksia, kun tulin tänne parlamenttiin kuusi vuotta sitten, niin oli vähän en sitä tavasta, kun ihmiset puhuvat täällä ottaessa puheenvuoron loistava esittelijä ja komissio on loistava, kaikki ovat mukavia, hyviä. Ja sitten 30 prosenttia meni tähän. Tämä, tämä on samaa mieltä, mutta muusta olen eri mieltä. No, tämä, en tiedä, onko tämä asia se johtuu, vai onko se nyt minulla täällä kuusi vuotta täällä, että on ehkä johtunut, että olen muuttanut kantaani asiaan liittyen. Haluaisin ensin kiittää ja työstään ja hänen kommenteistaan, joista olen samaa mieltä pitkältikin. Ja haluaisin kiittää myöskin komissiota, koska uskon, että täällä nähdään kyllä paljon yhteistyötä, joka on hedelmällistä ja antaa tuloksia. On hyvä nähdä, mitkä vastuuvapausmenettely antaa tuloksia ennen kuin me äänestäneetkään siitä. Se, että me otamme esille kysymyksiä, painotamme eri alueita, tämä luo jonkunnäköistä muutosta muutosta tarvitaan kyllä, tai komissiokin tarvii tässä asiassa. Mutta nyt se 30 prosenttia, josta ei ole samaa mieltä. Voi olla vähän pidempikin osuus kyllä. Keskityn nyt sitten kohtaan D myös. Aina voidaan keskustella ja miettiä sitä, että onko nämä asiat ja asiakirjat, onko ne esitetty sillä tavoin, kun haluaisimme, että meillä on tarpeeksi argumentteja sen puolesta, että voidaan lykätä tai ei lykätä. Tämä pitäisi tehdä lopuksi. Ensin pitäisi katsoa asiasisältöä ja mitä me ajattelemme asiasisällöstä, mitä esittelijä on täällä esittänyt. Ja ensinnäkin 8.1 kansalliset hallintojulistukset, tästä on puhuttu paljon, tästä on samaa mieltä. Nekin voidaankin tuoda, että me haluamme tätä myöskin jäsen, alueelta komissiolta, mutta myöskin jäsenvaltiolta. Mutta on tärkeää myöskin todeta, että komissio voi tehdä enemmänkin. Ja näen myös tästä kirjeestä, jonka komissaari meille lähetti. Komissio on valmis tekemään lisää. Ja tämä on osoittanut myös sen, että täällä on kyllä mahdollisuutta, mahdollisuutta edistyä asiassa vielä tiedän, että meidän pitää keskustella myöskin keskenämme myös enemmän näistä haasteista. Ja tarvitaan vielä kansallisia hallintoilmoituksia. Meillä on tällaisia federaalia rakenteita, meillä on tällaisia federaalia haasteitakin tässä ja aikataulukysymyksiä myöskin. Kuinka tämä kaikki vaikuttaa sitten, kuinka paljon tämä vaikuttaa sitten siihen, että onko tämä nyt oikea väline ja lopuksi, mutta eikä vähintäpänä on niin tietenkin tämä kysymys allekirjoituksesta – Minusta olisi erittäin hyvä, jos meillä olisi tällainen allekirjoitus täällä Ruotsissa. Mutta ennenkin en halua tapaa, äh, tapaa, jos tämä on symbolinen. Mutta pitäisi olla myöskin laatu mukana. Se pitää antaa todellista laatua myös. Ei ole ihan sataprosenttisen varma, että tekeekö tämä nyt suuren e- eron tässä. Ja ehkä tässä on enemmänkin se, mitä komissio puhuu näistä määritelmistä ja asiasisällöstä. Miten tämän tulisi toimia kuin se, että kiinnittää liikaa huomiota tähän allekirjoitukseen. Sitten nämä yhteenvedot. Ymmärrän kyllä tämä, että kai haluamme, että finanssiministerit haluatkin allekirjoittaa nämä kansalliset ilmoitukset. Jotenkin ihan johdonmukaista, että myöskin nämä yhteenvedot allekirjoittaisiin. Mutta voidaankin keskustella sitten siitä, että lisääkö tämä vastuullisuutta vai päästäkö tämä sitten pääosastojen johtajat tästä tavallaan niin vapaaksi vastuusta. Olen varmaankin samaa mieltä sitä periaatteellisesta ajatuksesta, että meidän pitää löytää sellainen järjestelmä, jossa nämä toimintaraportit, niillä on enemmän merkitystä. Että, että komissio todellakin toimii jotenkin niiden pohjalta – että pääosastojen johtajien toiminnassa on enemmän, enemmän käytännön arvoa eikä niinkään symbolista arvoa. Sitten nämä keskeytykset maksuissa. No tämä on muuta selvää, että tämä voi, tätä voidaan tukea. Voi, voimme keskustella siitä, kun tässä sitten sanotaan me ei vai shall kuinka pakottavaa se on, tämä keskeyttäminen. Mutta tärkeää on, että me ymmärrämme sen, että kun komissio keskeyttää tai ei keskeytä maksuja, niin me, me, me ymmärrämme tämän ja voimme sitten myöskin mennä peräänsä, jos he eivät noudata sääntöjä. Aina kuitenkin, kuitenkin ymmärrämme, että miten sääntöjä käytetään, jos he käyttävät sääntöjä, jotta he ovat sitten myöskin vastuullisia toimistaan. Kohta D on tärkeää myöskin nämä korjaukset. En halua tänään kommentoida i-kohta. Sitten tämä uusi 118 artikla järjestelmä. Erityisesti kuinka saadaan pääindikaattorit toimimaan, miten niissä saadaan tuloksia. Tämä on hyvä, hyvä kohta. Onko vähän vaikeuksia arvioida sitä, kuinka paljon tämä muuttaisi asioita, mutta no saattaa johtua siitä, että me olemme aikaisessa vaiheessa tätä prosessia, mutta tämä on varmaankin oikea asia ottaa esille. Sitten viimeksi F-asia, F-kohta. Jotenkin on vaikea vastustaa uutta logista varojen käyttöä, mutta myöskin vaikea tarkistaakin tätä, että olette antaneet loogista käyttöä rahoille ehkä pitäisi keskustella vähän asiallisemmin tästä. Onko tämä todellakin todennettavissa oleva asia tässä mietinnössä? EPPn taholla me olemme käyneet keskusteluja ja tiedän, että täällä on myöskin jäseniä, jotka haluttaa esille vaikka henkilökuntakysymyksiä. Meillä sitä on erilaisia kantoja eri kohtiin, vaikka me ollaan kohdassa D, vaan jossain muualla tässä tekstissä, mutta palaan näihin kohtiin puhuttiin. Siis asiat, niin kuten kuitenkin äh, komissio toimii vaikka äh, seuraamusten suhteen niin edelleen. Ja tämän jälkeen, kun me olemme kuulleet nämä, niin sitten meidän pitää miettiä sitä ja katsoa myöskin äh, tätä komission aiekirjettä ja aikovatko todellakin tehdä tästä vastuvapausasiasta sellaisen, että se merkitsee jotain. Ja odotan innolla nyt tässä esittelijän ja komission kommentteja, mutta uskon, että olemme menossa ihan oikeaan suuntaan ja me olemme samaa mieltä periaatteessa aikaansaatavista tuloksista tässä mietinnössä. By all moderate. Tämähän oli vähintäänkin maltillista, vai mitä? Ja nyt Ivanova. Kiitoksia. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää tästä valtavasta työmäärästä, joka jonka hän on nähnyt, tehnyt toistaiseksi ja kiitokset myös siitä, että Semeta on ollut täällä paikalla myös kuulemistilaisuudessa, auttanut meitä paremmin hahmottelemaan heikkoudet EU-budjetin täytäntöönpanossa. Ja haluan myös kiittää mediaa, joka on usein nostanut esille joitakin seikkoja ja auttanut parantamaan meidän työtämme. Yleisesti ottaen jo suurin osa seikoista on tullut esille. Christopher otti esille EPPn kannan näihin kuuteen seikkaan, joten en toista niitä. Sanon vain olevani myös samaa mieltä tästä rakentavasta kritiikistä, jota esittelijämme esittää mutta haluaisin aivan erityisesti tunnustaa myös sen eh, parannuksen, jota on saatu aikaan verrattuna aiempiin vuosiin. Se näkyy hyvin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta ja olen tyytyväinen eh, siihen, että nämä toimielimet ovat parantaneet menettelyä. Komissio on vielä muutama viime päivän aikana myös parantanut tilannetta, koska on esitetty komission jäsenen vastineet ja reagointi parlamentin esille nostamiin huolenaiheisiin, vaikka tässä on tuo yli viiden prosentin osuus, on selvää, että jo kolmatta vuotta peräkkäin tässä ollaan kuitenkin laskusuunnassa. Minä haluaisin lisätä tuohon kuuteen prosenttiin vielä joitakin tarkistuksia tähän mietintöön. Ensimmäinen tehokkaiden valvontajärjestelmien kehittäminen. Olen samaa mieltä näistä esittelijän ehdotuksista, että jotta voidaan kannustaa tähän kehitykseen, tarvitaan jotakin, mutta korostaisin, että tarvitsemme myös konkreettisempaa tietoa, lisätietoa komissiolta tästä laadusta, joka toteutuu jäsenvaltiokohtaisesti ja aluekohtaisesti. Ilman sitä emme oikeastaan voi muutoin arvioida, miten tämä valvonta toimii jäsenvaltioissa. Nämä voivat nämä petostoimet ilmentää heikkouksia valvontajärjestelmässä toisaalta jos näitä nousee esille, niin se osoittaa ehkä, että valvontajärjestelmä toimii nimenomaan tehokkaasti. Ei pidä ehkä lähteä nimeämään jäsenvaltioita, jos ei ole kattavia tietoja. Toinen seikka on Olafin kertomuksesta vuodelta 2010. Se koskee vuoden 2009 toimintoja. Siinä todetaan, että on yhä enemmän todisteita siitä, kuinka monissa rakennerahastojen petostapauksissa petokset ovat organisoitunutta etukäteen suunniteltua toimintaa. Tämä on äärimmäisen huolestuttava kehityskulku ja siihen tulisi kiinnittää erityishuomiota sekä jäsenvaltioissa, Olafissa että komissiossa. Viimeisenä, mutta ei vähimpänä tuo ajoitus, vastuuvapauden ajoitus ja koko menettelyn nopeuttaminen. Edelleenkään en tiedä, miten voisin selittää äänestäjilleni, niin miksi me nyt vuonna 2011 käsittelemme vuoden 2009 vastuuvapautta. Tämän menettelyn nopeuttaminen ei tekisi siitä vain näkyvämpää ja avoimempaa, vaan auttaisi myös helpommin hahmottamaan heikkoudet ajoissa, ryhtymään toimiin kyseessä olevissa toimielimissä. Tässä siis lyhyesti, mitä minä halusin lisätä. Kiitokset. Kiitokset, rouva Ivanova. Tässä on vielä lisää puheenvuoropyyntö. Ferbrande. Kiitos, kollega Fjellner juuri poistui täältä, mutta minä kuitenkin inspiroisin, mitä hän täällä sanoi, että olisimme täällä kuusi, että kun täällä on kuusi vuotta ollut, niin on jo tottunut talon tapoihin. Minä en ollut täällä niin pitkään, mutta tämä kuitenkin inspiroi sillä, jos nyt katsotaan asiaa suoraan, niin jos ajatellaan niitä lukuja, mitä on rahan käytöstä, niin yksikään jäsenvaltio, yhdenkään parlamentin jäsenen ei pitäisi myöntää vastuuvapautta näiden lukujen pohjalta. Voimme tietysti nähdä, että aikaisemmin tilanne on ollut vielä paljon huonompi ja se paranee vähän vähältä. Ja nyt on siis ikään kuin totuttu siihen, että voidaan hyväksyä nämä huonot luvut ja silti antaa vastuuvapaus, mutta katsotaan nyt asia suoraan silmin, eihän näin pitäisi tehdä, sillä luvut ovat vielä huonoja. Minä en halunnut vain mukautua niihin työskentelytapoihin, mitä täällä on, vaan haluaisin olla mm, radikaali tietyn tietyssä mittapuussa ja haluaisin esittää sen kysymyksen, tarvitaanko näitä toimia, jotta voidaan päästä tähän yhden prosentin kasvuun, vai katsotaanko nyt asioita vielä radikaalimmin ja sanotaan, että tarvitaan selvempiä toimia, jotta voidaan kohdata äänestäjät. Ei kenenkään pitäisi pystyä tällaisia lukua, lukuja voida hyväksyä. Ja siksi halusin esittää komissaarille seuraavat kysymykset. Meillä oli ihan samat kysymykset mielessäni jo kuulemistilaisuudessa puolitoista vuotta sitten, eikö näiden kansaista hallinnointia koskevien ilmoitusten pitäisi olla paljon radikaalimpia, erityisesti nyt Lissabonin sopimuksen voimannistumisen jälkeen, kun jäsenvaltiolla on enemmän vastuuta. Valtio, vara, eh, valtiosihteeri tuolla piiske, piileskeli perustamissopimuksen takana, mutta vanhan perustamissopimuksen takana, sillä Lissabonin sopimuksen myötä jäsenvaltioille on annettu lisää vastuuta jos ajatellaan siis näitä ilmoituksia, mutta myös toimintakertomuksia. Minusta komission jäsenten on kannettava poliittinen vastuu ihan samalla tavoin kuin jäsenvaltioiden on oltava poliittisesti vastuullisia. Eli meidän pitäisi nyt olla hiukan radikaalimpia eikä pyrkiä ainoastaan pieniä askeleita samanaikaisiksi siinä toden sanoja nuorelta uudelta Alankomaiden jäseneltä. No niin, otetaanko ensin komission jäsenen reagointi muutamaan kysymykseen, joita tässä tuli, ja sitten lopuksi vielä esittelijä. Komission jäsen, olkaa hyvä. Uh, uh, uh, Itse asiassa useimmat näistä puheenvuoroista olivat ennemminkin kommentteja näistä eri aiheista herra Fjellner otti esille, niin tiedätte tämän substanssin, eli tämä allekirjoitusmenettely. Tämä on itse asiassa lähestymistapa, jota komissiossa on ajettu. On tärkeää ottaa käyttöön tällainen vuosittainen ilmoitus ottaa siinä huomioon kaikki ne seikat, jotka ovat meidän teille esittämässämme asiakirjassa. Minä pidän tuosta Alankomaiden julkilausumasta, mutta ei sekään täysin ilmennä sitä, mitä varsinaisesti tarvitaan komission tarkastuslausumaa varten. Meidän on siis työstettävä tätä ja joskus tämä ei ole niin e, mukava. E, poliittisesti ei ole miellyttävää pyytää valtiovarainministerin allekirjoitusta, mutta otaksun, että ministeri kyllä ehkä allekirjoittaa, mutta se taustalla oleva työ, komission tarkastuslausuman ytimenä oleva työ ei ole tehty, joten tämä johtaa hankaluuksiin niin komissiolle kuin ministerillekin todella tärkeää on se, että tämä substanssipuoli, se mikä on esitettynä meidän asiakirjassamme, on kunnolla katettu. Kaikki nämä oleelliset elementit näkyvät myös varainhoitoasetuksen luonnoksessa ja pyytäisinkin teiltä täysimääräistä tukeanne, jotta saisimme neuvoston vakuuttumaan – asiasta, että se voisi hyväksyä artiklan 56 varainhoitoasetusluonnoksessa nykyisellään, koska mm, tiedämmehän, että neuvostossa käydään edelleen paljon keskusteluja tuosta kyseisestä artiklasta. Ja kun me saamme hoidettua tämän itse ilmoituksen substanssin laadullisen määrittelyn. Sen jälkeen voimme siirtyä noihin poliittisiin vahvistuksiin jonkinlaisiin, joten uskon, että tämä voisi olla oikea tapa edetä. Ja sitten tuo vuosittainen toimintakertomus. No, demokratiassa on se hyvä puoli, että on oikeus erilaisiin näkemyksiin. Ja komission kanta on se, että vuosittaiset toimintakertomukset, jotka kirjoitetaan korkeimmalla hallinnon tasolla, tarkoittavat myös vastuuta näille johtajille. Heidän on toimittava laadukkaasti ja te tiedätte, että tämä otettiin käyttöön ei edes ihan äskettäin. Tässä oli kyse tuosta Kinokin uudistuksesta. Se oli siinä yksi tärkeimmistä seikoista. Kuinka tehdä johtajista todella vastuullisia, koska ennen tuota uudistusta, vaikka olikin jonkinlainen poliittinen vastuu, niin todellisuudessa kukaan ei ollut vastuussa. Joten tässä on nyt todellinen seikka ja kysymys. Tätä me ajamme ja luonnollisesti on tärkeää, että pääjohtaja kertoo komission jäsenelleen täysimääräisesti vuosittaisen toimintakertomuksen sisällöstä ja myös joistakin varauksista, joita hän on tehnyt että tämä kaikki esitetään myös pääjohtajalle annettavissa ohjeissa ja me haluamme paljon kattavamman tiedottamisen maksujen keskeytyksistä ja jäädyttämisestä. Tämä on myös hyvin tärkeä seikka. Ja myös takaisinperintä ja varaukset, joita pääjohtajat tekevät. Joten on hyvin tärkeää, parantaa, nimenomaan todella parantaa vuosittaisten toimintakertomusten laatua ja uskon, että näiden tarkistusten myötä me voimme saada parempia toimintakertomuksia. Ehkäpä tässä vastaukset minulle esitettyihin kysymyksiin. Haluaisin myös kiittää esittelijää todella erinomaisesta yhteistyöstä erittäin hyvistä ehdotuksista ja ajatuksista sen osalta, kuinka parantaa EU-varojen hallintaa, koska EU-varathan ovat tietenkin myös meidän veronmaksajiamme varoja ja on tärkeää, että niitä hallinnoidaan huolella. Kiitokset komission jäsen. Tässä on nyt vielä aikataulu. Makovai halusi vielä jotakin ja Fjellner myös lyhyt puheenvuoro. Sallimme vielä heidät ja sen jälkeen esittelijä. Makovei. Thank you, Chair. Oh. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen tässä tarkistuksia. Minulla on pari erityiskysymystä esittelijälle, mietintöluonnoksen esittelijälle. Ensimmäinen kysymys. Kappale 9. Mitä esittelijä ymmärtää näiden erityisolosuhteiden alla, joilla pyritään vähentämään virheastetta? Ja toinen kysymys, miten esittelijä aikoo kehittää varojen antamista jäsenvaltiolla siinä vaiheessa, kun vielä kun kappas 19 mainittama, kun nämä maksut ovat vielä kesken. Ja sitten kolmas kysymys. Kappale 38. Jäsi, esittelijä pyytää tällaista ulkoista laatuarviointia. Miksi tätä voi tehdä sitten eurooppalainen tintarkastustuomioistuin tätä arviointia? Sitten neljäs kysymys kappale 79. Kohesioosuus. Tässä ei uhataan laillisilla toimilla, jos ei tätä muuteta. Ja miten tämä liittyy sitten vastuuvapauteen ja mihin asiaan oikeastaan lopuksi? Ja lopuksi vielä yksi kysymys. 129 kappale. suoritusten arviointi se lisää, eikä te pitäisi oikeastaan ottaa noihin komission työhön, eikä mitään erillistä toina tästä enää. Kiitoksia. Fjellner? Kiitokset Jeff Fjellner. I just realized when I was listening to the commissioner that I forgot. Kun kuuntelin tässä komissiota, niin unohdin tässä yhden, on no, tässä horisontaalinen asia vielä myöskin. Ja olen vähän kriittinen kohdalla, että Satsimarkin suuntaan tässä asiassa. Ottaa sen nyt esille täällä esittelijä tässä pyrkii aina siirtämään asioita rahoitussääntelyn yhteydessä, että pitäisi muuttaa komission taholta rahanotoasetusta siis. Ja mistä mä vähän väärään suuntaan, Mihin on oikein vastuussa rahanhoitoasetuksesta ja miten tämä pitää tämä, hoitaa. Emmekä halua vastuuvapausmietinnössä muotoilla uudestaan rahanhoitoasetusta. raho, Me voisimme tässä yhteydessä tehdä sitä. Eli jotkut asiat, jotka haluat tässä saavuttaa, ovat sellaisia asioita, esimerkiksi tässä, kun tässä puhutaan, että kuinka voidaan kansallisia hallintoilmoituksia tehdä ja keskeyttää maksua, mutta sanotaan tässä että on velvoitteeksi komissiolle – siinä, että annetaan heille vastuuvapaus, niin en usko, että tämä on se oikea lähestymistapa tehdä tällaista leivänkauppaa. Joten eh, ei sekoiteta nyt rahoitus, rahanhoitoasetusta tämän, varanhoitoasetusta tämän asian kanssa, tämän vastuvapauden kanssa. Kiitoksia. Ja Jorgo, tässä oli reaktio komission jäseneltä. Sinä voit nyt vetää kaiken yhteen. Niin, haluaisin vastata kollega Makovin kysymyksiin. En täysin ymmärtänyt neljättä kysymystä, mutta muihin vastaisin. Ensinnäkin nämä erityisseikat, jotka on kohdassa yhdeksän otettu esille. Ehkä Karjulaiti voisi tästä lisää kertoa, mutta 2009 ei ollut niin paljon menoja, joita olisi tutkittu kohesioalalla näissä suurimmissa menomaissa, eli nämä otokset ovat vain pieniä jäsenvaltioita, jotka ovat keskitettyjä. Tämä on helpompaa. Espanja, Saksa, nämä liittovaltiot ovat aina vaikeammin tutkittavissa. En nyt tiedä, onko minulla oikeus kertoa tämä, mutta Tanska, Luxemburg, Viro ja Unkari olivat ne maat, jotka tutkittiin, eikö näin? suuret kuluttajat Italia, Ranska, Espanja, Kreikka, Bulgaria, Romania, näitä maita ei tutkittu. Sen takia tässä on nyt kyseessä erityinen tilanne ja siksi tämä virhe määrä väheni. Mutta hyvä asia on kuitenkin se, että keskeyttäminen tapahtui jo, eli joissain jäsenvaltioissa – todellakin maksut jo keskeytettiin. Siksi pyysin teitä nämä mainitsemaan, sillä komissio on jo käyttänyt tätä välinettä. Ei sillä haluttu rangaista, haluttiin vain tehdä selväksi jäsenvaltioille, että niiden on korjattava maksutapojaan. Tämä on hyvä asia, on hyvä luetella nämä maksujen keskeytykset ja nämä ovat tässä nämä erityisolosuhteet. Ja sitten kappale 19, jos ajatellaan käyttämättä jääneitä varoja. Sen takia täällä kysymme takaisin perimisestä, että miten se toimii. Ja minä jo sanoin täällä, että tämä nyt kohdistuu veronmaksajaan kahteen otteeseen. Ensinnäkin komissio tai tuomioistuin tai jäsenvaltion havaitsevat virheen tai että joku ei ollut rahan oikeutettu. Joku sanoi, että täällä on nyt joku vika, tässä hankkeessa on vika. Ja sitten komissio pyytäisi, että perittäisi nämä varat takaisin toisen hankkeen kautta. Itse asiassa kyseessä on hyvin pieni rahamäärä, mutta sitten nämä tekemättä olevat korjaukset ovat vielä olemassa ja siksi meidän pitäisi saada todellista tietoa näistä aittomasti saaduista määristä, koska tämä on alhainen määrä. Eli tässä edunsaaja ei tule maksumieheksi, vaan jäsenvaltio eli veronmaksaja kahteen otteeseen. Ja siksi tarvitsemme todellakin tietoa näistä rahoitusoikaisuista. Ja sitten kysytte ias 37, miksi tämä pitäisi tehdä tilin tarkastustuomioistuimen toimesta. No tästä on puhuttu pitkään, jos mä olisi vain yksi metodologia, niin kaikki olisi paljon helpompaa. En nyt mene tähän mm, keskusteluun, mutta komissio ei tässä luo tilannekatsausta niin kuin tilintarkastustuomioistuin. Siellä tutkitaan tilejä monen vuoden ajan ja tilintarkastustuomioistuin tekee katsauksen vain yhteen vuoteen. Tässä on erilaiset metodologiat ja sen takia näin ei voida tehdä, koska tässä on kaksi eri menetelmää käytössä. Ja sitten viides kysymys liittyy tähän toiminnan tutkijaan, joka voisi olla uusi tehtävä. Tästä keskusteltiin Shemetan kanssa. Ajateltiin, että ehkä sisäinen tilintarkastaja voisi näin tehdä. Tämä olisi mahdollista. Parlamentti voisi tehdä näin. Me emme halua ottaa kantaa teidän sisäisiin asioihin ja niin voitte tehdä mitä vain. Tässä ei siis tarvitse uutta virkaa luoda, vaan uusi vastuullinen tehtävä perustamissopimus antaa komissiolle tämän vastuun ja me nyt vain esitämme kysymyksen, miten siellä halutaan tämä tehtävä hoitaa. Minusta kaikkein tärkeintä on se, että tilintarkastustuomioistuin saa ehkä uuden roolin, koska toiminnan arvioija, eli joka arvioi sitä, kuinka tehokas joku ohjelma on, kuinka käyttökelpoinen, niin tämä on poliittinen seikka. Sen takia tilintarkastustuomioistuin, jos se lähtee tällaisia arviointia tekemään, siitä voi tulla vähän poliittisempi elin. Ehkä tässäkin valiokunnassa keskustelu muuttuisi, koska jos on tehokkuutta arvioitava, niin tämä on hyvin poliittista. Emme ole koskaan ole pelkästään teknisiä, mutta tämä on paljon poliittisempaa kuin teknisempää. Ja sen takia tilintarkastustuomioistuimen pitäisi muuttua paljon enemmän kuin ehkä komission. Tämä siis ei ole mikään uusi virka, vaan uusi vastuuala. Ja sitten neljäs kysymys, jos voin saada sen kirjallisesti ja voisin sitten vastata siihen. Ja kommentoisin myös sitä, mitä Ivanova sanoi virallista kontrollijärjestelmistä. No, kriteerit, jotka liittyvät parempaan valvontaan, liittyvät kolmeen pyrkimyksemme. Ensinnäkin meillä nämä kansalliset kansallista hallintotia koskevat ilmoitukset. Niihin liittyy paljon kriteerejä, jotka parantaisivat valvontajärjestelmiä. Tämä on siis yksi asia. Ja sitten toisaalta meillä on yksinkertaistamissuuntaviivat, ne meillä olisi, ja myös keskeyttämiskriteerit, eli jos valvontajärjestelmä ei toimi, niin sitten täysin keskeyttämiseen ryhdyttäisiin siis. Nämä kriteerit huomioidaan monessa yhteydessä. Tämä petoskommentti oli myös hyvä. Komissiosen Schemmetasen kattoi puhuessaan korkeasta riskistä. On tiettyjä aloja, tiettyjä jäsenvaltioita, joissa on olemassa paljon riskejä suuri vaara ja tiedämme, että jollain alueella voi ehkä olla enemmän petosta kuin muilla. Ehkä te voisitte mukauttaa toimintanne tähän. Ja sitten vielä henkilöstökysymys. Christopher ilmeisesti sen mainitsi. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Se on mukana raportissa. Tämä on Rova Gresslen ajatus, mutta ei saa unohtaa suhteellisuutta – sillä kyseessä on alle 5 prosenttia siitä, mikä budjetissa menee henkilöstöön. Paljon enemmän kohdistuu kohesioon ja maatalouteen. Meidän pitää miettiä suhteellisuutta ja aina pitää lähteä oikeaan taistoon oikealla hetkellä ja oikeassa paikassa. Tämä on sellainen seikka, johon oikeudellisten asian valiokunta paneutuu. Eli tämä voidaan ottaa mukaan, mutta ei tärkeänä osana. Haluaisin nyt sitten kiittää Shemeta ja myös kollegoitani Haania ja Andoria, sillä me olemme käyneet hyviä keskusteluja. Tämä ei ollut helppoa. Tämä nyt kuulostaa täällä siltä, että tämä on hienosti edistynyt Christopher Hennian, mutta ei tämä helppoa ollut. Minä muistan, että yhdessä keskustelussa minun neuvonanteni antavat minulle paperilla pyynnön olla vähän rauhallisempi, olla hermostumattomat, Eli kyllä se oli aika vaikeaa ja nyt voin onnitella teitä tästä uudesta hengestä. Kyllä tässä on edistysaskelia, tämä on kaikkein tärkeintä. Ja sitten on palattava vielä tähän uskottavuuskysymykseen. Eli EUn uskottavuus on romahtanut todella alas valitettavasti. Ja valitettavasti tämä liittyy jäsenvaltioiden kulutustottumuksiin. Siellä syytetään EUta, mutta että jäsenvaltiot eivät toimi sääntöjen mukaisesti ja siksi tämä keskustelu pitää viedä nyt jäsenvaltioihin. Ja ainoa tapa tehdä näin on se, että nimetään, nimetään julkisesti ja osoitetaan sormella jotain. Valitettavasti esimerkiksi brittimedia, jos se havaitsee, että kaikki ohjelmat 2010 on keskeytetty, niin tästä tulee sitten brittikeskustelu. Ja näin tässä kävikin. Financial Timesissa asia oli esillä. Hienoa. Mutta jotta tämä olisi mahdollista, että asiasta puhuttaisiin kansaisesti, niin tarvitaan lukuja. Eli tarvitaan avoimuutta ja taulukoita ja siksi suurin osa kuudesta väittämästä eh, sisältävät pyynnön lisätä avoimuutta ja voin vain sanoa, että komissio aloitti viime vuonna eh, ensimmäistä kertaa jäsenvaltiot nimettiin tällä tiellä on jatkettava. Tämä on ainoa tapa tietää, mitä siellä maissa tapahtuu. Haluaisin myös kiittää tilintarkastustuomioistuinta. Siellä me olemme käyneet hyvin intensiivisiä keskusteluja ja haluaisin onnitella teitä tästä uudesta roolista, niin sillä tämä uusi rooli on paljon poliittisempi sitten ensi vuonna. Kiitos. Kiitokset esittelijä. Ja tässä Fjellneriltä hyväksyvää elehdintää. Cheskova saapuu saliin ja haluaa sanoa hänkin jotain. Rova Cheskova. Eh, ano, a eh, děkuji, tak jak je zvykem, panu zpravodaji. Všechno, co jsem Minä haluaisin kiittää esittelijää, kuten on tapana. Kaikki, mitä olen kuullut, on sellaista, mitä voin tukea. Te puhuitte jäsenvaltioista. Se on oleellista mutta minulla on myös eräs pieni huomautus. Toivottavasti ymmärrätte. Kun te puhuitte, te puhuitte siitä, miten jäsenvaltiot ovat vastuussa. Te puhuitte kansallisista tilastoista ja te puhuitte virhemäärästä, miten jäsenvaltioista raportoidaan virhemäärästä. Sanoitte myös erään seikan. Sanoitte, että meidän tulisi keskittyä jäsenvaltioihin, joista tiedämme, että niissä saattaa olla virheitä, joissa voidaan odottaa virheitä tapahtuneen. Enkä ole tästä aivan samaa mieltä, sillä minä uskon, että tässä valiokunnassa ja parlamentissa on voitu joka vuosi nähdä, kuinka tuo virheiden osuus ja petoksien aiheuttama virheiden määrä on nähtävissä kussakin eri jäsenvaltiossa. Joten haluaisin vain huomauttaa että tänään me emme vastuuvapaudesta vuodelle 2009 puhuessamme välttämättä voineet käsitellä aihetta, joka on tärkeä seuraavana vuonna. Minä uskon, että Euroopan parlamentin jäseninä meidän pitäisi yrittää jollakin tapaa ennakoida, missä virhemarginaali ja virheiden mahdollisuus on. Ja kun tarkastelemme Euroopan unionin taloudellista kehitystä, voimme havaita, että joillakin jäsenvaltioilla voi vastaisuudessa olla ongelmia. Tämäkin täytyy muistaa. Joten suuret kiitokset tästä mietinnöstä. Haluaisin kiittää myös komission jäsentä Ja haluaisin lopuksi vielä todeta olevani samaa mieltä kollegan kanssa, joka juuri poistui. Hän sanoi, että meidän on aina kiitettävä esittelijää, mutta minä todella myös vilpittömästi haluan kiittää. Kiitos. Kutsu. No hyvä niin. Ja näin päästään tämän kohdan seitsemän loppuun. Ja jotta asiat menisivät nyt asianmukaisesti, ilmoitettakoon, että tähän voidaan tehdä tarkistuksia maanantaihin 7. maaliskuuta mennessä. Siihen on siis tasan viikko kello 12 puoleen päivään ja äänestämme 28. maaliskuuta täällä Brysselissä. Nyt kohtaan kahdeksan. Siitä tulee lyhyt, lyhyempi, kuvittelisin. Siinä on kyse noista tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista. Tähän liittyy myös huomattava määrä työasiakirjoja, jotka on jo hyväksytty tai useimmista on ainakin keskusteltu. Pyydän esittelijää Shatsimar Kakista puhumaan näistä vielä lyhyesti. Äh, niin, tämä voidaan tehdä nopeasti, kyllä. Tämä, tämä sisältöluettelo, tämä mietintö siis löytyy kohdasta kahdeksan – ja sisältöluettelosta näette, että tässä on 11 erityiskertomusta. Ja me otimme tämän suosituksen mukaan, siis tämän kollegoiden suosituksen mukaan tähän, ja tässä ei mitään muutoksia ole, mutta olen valmis niin vastaamaan kysymyksiä, jos niitä on. Onko kollegoita, jotka haluavat tästä todeta jotakin? Ei. Joten sama pätee varmasti myös tätä mietintöä ajatellen, eli tarkistusten jättöraja 7. maaliskuuta kello 12 äänestämme 28. maaliskuuta. Ja näin eh, oma mietintöni. Nyt minulla on hiukan hankala tilanne. Olen sekä esittelijä että puheenjohtaja ja täällä ei ole varapuheenjohtajia paikalla. Kukapa täällä on eh, vanhin? En tarkoita nyt eh, ikävuosina, vaan ajatellen ikävuosia jäsenenä. Minä ehkä olen se itse, mutta minun täytyy mietintöni kuitenkin esitellä. Olkaa hyvä. Tulkaa te tänne. Niin, ja komission jäsen tietenkin. Kiitokset. Kiitos kaikesta tästä työstä ja näistä vastauksista ja olemme yhteydessä. No niin, hyvä. Sitten siis kohtaan yhdeksän. Euroopan kehitysrahaston vastuuvapaus. Minä olen esittänyt mietinnön, joka on ehkä esiteltävissä kymmenessä eri kohdassa. Kollegat, Euroopan kehitysrahasto on tärkeä rahasto. Siinä on kyse suurista määristä rahaa. 22,6 miljoonaa euroa 2008-2013 vuosille. Eli se on vakava määrä rahaa. Ja oikeastaan minä olen voinut jakaa tämän mietintöni kymmeneen eri osaan, kymmeneen eri alakohtaan, kymmeneen pieneen elementtiin. Ensimmäinen niistä on nämä kohdat kaksi, kolme ja neljä. Niissä sanotaan, että, ja tämä on muuten uudelleen jälleen kerran esitettyä kritiikkiä. Sanotaan, että Euroopan kehitysrahasto ei ole sisällytettynä Euroopan yhteisöjen talousarvioon, vaikka se on oikeastaan kaikkein tärkein kehitysyhteistyön väline – ja näissä kohdissa 2, 3 ja 4 tuen oikeastaan vain sitä, mistä tästä asiasta on sanottu jo aikaisemmin. Komissio on aikoinaan ilmoittanut, että Euroopan yhteisöjen kehitysrahasto pitäisi saada yleiseen budjettiin mukaan. Jäsenvaltioihin on vedottu, jotta ne osaltaan huolehtisivat siitä, että vuodesta 2014 alkaen EKR on osa Euroopan yhteisöjen yleistä talousarviota. Toinen elementti ja Rova Holmeier valmasti on tästä kiinnostunut, on olemassa komission puolelta toimintaa, jotta 20 prosenttia virallisesta kehitysavusta voitaisiin käyttää peruskoulutukseen ja perusterveydenhuoltoon – kohdassa viisi pyydetään ottamaan tämä huomioon myös Euroopan kehitysrahaston kohdalla. Kolmas elementti. Tunnustetaan se, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston hallinnon kuvaavan kattavasti kyseisiä varainhoitovuosia ja että materiaalisesti ajatellen näissä ilmennetään tilannetta aivan oikein. Sitten kohdassa 7, 8, 9, 10, 11 oikeastaan luetellaan ne puutteet, joita olemme saaneet myös tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Kaikkein suurin puute on se, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslauselmassa ei oteta huomioon tuota Euroopan investointipankin luototusmahdollisuutta. Joka tapauksessa tämä on heikko elementti koko Euroopan kehitysrahaston demokraattisessa valvonnassa. Kohdissa 12.17 puolestaan käsitellään kirjanpitojärjestelmää. Siinä on havaittavissa selvä parannus ex post valvontaa Europe Aidin osalta – ja Europe Aidin ja valtuuskuntien työ on parantunut. Ja sitten kuudes elementti on kohdassa 18. Siinä oikeastaan vain jatketaan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta, joka koski EKRn tukea Itä- ja Länsi-Afrikalle. Seitsemäs elementti on hyvin hankala elementti. Rouva Gressle on aivan oikein tuonut sen esille se on tuo kohta, joka koskee sitä, miten suhtaudutaan sääntöjen mukaan kertyneisiin rahoituskorkoihin. Meidän mielestämme niitä tulisi käyttää vain tukimenoihin ja komission tulisi selittää, mitä on tapahtunut. Joka tapauksessa tässä on tuo koko henkilöstöongelma, voidaanko sitä rahoittaa kertyneillä koroilla. Parlamenttina me ehdottomasti suhtaudumme varsin pidättyväisesti tähän. Se kävi ilmi keskustelustamme komission jäsenen kanssa. Kahdeksas kohta neljä eri tekstikohtaa, 20, 21, 22, 23. Koko tuo budjettituki, ongelmallinen budjettituki, nythän tästä on ilmestynyt jo vihreä kirja. Uskon, että mm, olikohan se seuraavana torstaina, kun me tästä keskustelemme, meidän on annettava kehitysyhteistyövaliokunnalle asiasta oma lausuntomme olemme sitä mieltä, että koko budjettiapujärjestelmä pakottaa meidät oikeastaan siihen, että meidän on valvottava toisella tapaa. Ei voida enää valvoa syötteen perusteella, vaan on valvottava myös laatua ja tuloksia. Tarvitaan myös aivan erityistä huomiota sekä valtuuskuntien rooliin että valtuuskuntien henkilöstön vahvistamiseen. Tässä viitataan myös välineeseen, jota käytetään Maailmanpankissa – Kyseessä on sellainen PEFA-väline, joka koskee julkishallinnon rahoitusta ja sen valvontaa. Sen on määrä saada aikaan lisää avoimuutta. Sitten yhdeksäs elementti tässä minun mietinnössäni, valvontastrategiat. Europe Aidin pitäisi kohdissa 34-35 saada lisää vahvistusta ja sitten 36 kohdasta alkaen eteenpäin koko tuo ongelma, joka liittyy investointikehykseen, investointivälineisiin. Me olemme lähteneet nyt sellaiselle radalle, että uskon, että Euroopan investointipankin edustajat, jotka olivat paikalla kuulemistilaisuudessa, tätä eivät oikein arvostaneet. Toivon, että yhteistyö ajan mittaan paranee meidän on vielä saatava aikaan jonkinlainen parempi yhteisymmärrys Euroopan investointipankin kanssa. Minä vetoaisin jonkinlaisen puitesopimuksen puolesta ja läheisempien äh, neuvottelujen puolesta myös vastuuvapauden osalta. Toivon, että Euroopan investointipankki voi olla avoimempi rouva Dörsin mustan listan suhteen on tietysti hyvä asia, että Euroopan investointipankilla on oma erillinen petoksen vastainen yksikkönsä, jossa sivuminen on myös ollut Olafin työntekijöitä. Minä vetoan sen puolesta, että saamme säännöllisempää raportointia valiokunnallamme, paljon säännöllisempää kuin toistaiseksi. Nythän se on yhden kerran vuodessa. Minusta se voisi olla säännöllisempää tai rakenteellisemmin paremmin järjestetty. Tässä oikeastaan siis nuo kymmenen kohtaa, kymmenen tärkeintä asiaa, jotka mietinnössäni olen selittänyt ja pyydän nyt kollegoita näihin esittämään kantansa. En tiedä, haluaako tilintarkastustuomioistuin käyttää puheenvuoron. Onko täällä joku tilintarkastustuomioistuimesta, joka haluaa puhua? On? Ei? On? Olkaa hyvä. Kiitos. Voin taas kerran sanoa, että teidän esityksenne on juuri samanlainen kuin mitä me olemme havainneet. On hyvä, että nämä meidän havaintomme on siellä huomioitu ja niitä on vielä tehostettu. Kiitoksia ja ilmeisesti komissio haluaa myös reagoida. Täällä on nyt kaksi puheenvuoropyyntöä, Cheskova ja Epping. Onko muita? Te myös. Selvä. Hyvä. Komissio. Thank you. Let me first... <clears throat> Kiitoksia, on tällaisen puheenjohtaja ja esittelijää tästä mietinnöstä. Tämä on hyvä. En käy katsomaan kaikkia kohtia tässä läpi, mutta oikeastaan mitä komissio sen piipaaksi totesi täällä jo vastuuvapaus myöntämisasiassa, että jos pyritään siihen, että valvontamenetelmiä kehittämään, niin yksi asia, jota täällä otettiin esille mietinnössä, on se, että me pitää luoda indikaattoreita maasen riskin toteamiseksi. Ja tätä juuri tällä hetkellä työstää myöskin meidän taholtamme. Ja toinen asia, joka mainitin tässä mietintöön luonnoksessa, on tämä budjettiluonnos, niin me tässä on, olemme samaa mieltä, että tämä menee myöskin oikeaan suuntaan. Myöskin toivon, että EDFssä olisi myöskin parempia asiakirjoja tämän päätöksen tekemiseksi. Me jatkaa tällä tiellä. 34 kohta tässä näissä päätelmissä ottaa esille tilanteen sen, että kuinka voidaan ilmoittaa näistä edunsaajamaista. Tämä tässä PEFA-arvioinnin e ja niiden julkisten menojen arviointiraportit. Ne ovat kyllä päävälineitä komissiolle. Me olemme tärkeänä lähteenä. Se on kansainvälinen väline ja me olemme myöskin kehittäneet sitä myöskin muiden maksajamaiden kanssa yhdessä. Ja meistä tämä on paras mahdollinen perusta, että saamme riippumattoman kuvan tilanteesta meidän kumppanimaistamme ja aivan avoimesti. Nämä ovat julkisia asiakirjoja ja sitten niistä keskustellaan sitten vuoropuhelussa kumppanimaiden kanssa, mitä heikkouksia pitää ottaa vielä esille. Joten tulemme jatkamaan myöskin tämän asian työstämistä. Ede, Fn käyttö ainakin hallinnoissa tuessa. Oikeudellinen peruste tässä aika selvä, että komissio ei voi käyttää näitä, näitä minkään pysyvän henkilökunnan kuluihin. Mutta on tärkeää, että, että EKRn tukea voidaan käyttää hallinnolliseen tukeen. Ja tämä myös näkyy myöskin selkeästi näissä määräyksissä. Toivottavasti tämä, tämä varmaankin riittää ja palaan sitä myöhemmässä vaiheessa näihin kommentteihin. Kiitokset ja nyt mennään näiden ryhmien suuruusjärjestyksessä ensin kansanpuolueen ryhmän varjoesittelijä Holmair. Hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset tästä hyvästä keskustelusta, jota olemme voineet käydä. Olen hyvin tyytyväinen tähän mietintöön ja olen useimmilla alueilla samaa mieltä, aivan erityisesti tässä alussa todettakoon, minusta olisi äärimmäisen tarpeellista, että vuodesta 2014 alkaen Euroopan kehitysapu ja kaikki, mitä tällä alalla tehdään, kaikki rahoitusvarat saataisiin vastaisuudessa tosiaankin normaalin talousarvion piiriin, eikä toteutettaisi tätä enää erillismenettelynä. On aina ongelmallista, kun on erillisiä ylimääräisiä talousarvioita joissakin erityisolosuhteissa, jotka eivät ole parlamentin täysimääräisen valvonnan piirissä. Tämä vaikuttaa politiikan johdonmukaisuuteen ja itse politiikan täytäntöönpanon. Toisekseen pari kolme seikkaa, jotka mielestäni ovat oleellisia kehitysyhteistyön alalla. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että kehitysyhteistyössä meidän on ehkä myönnettävä, että joissakin kohdin olemme antaneet tämän pirstoutua liikaa. Tästä on tullut vähän sillisalaattia sekä sisällöllisesti että maiden valinnan osalta. Emme varmastikaan kykene auttamaan riittämiin kaikkia maita, jotka ovat hädänalaisia tai apua tarvitsisivat kuten haluaisimme, vaan joudumme asettamaan painopistealueita ja toiseksi joudumme asettamaan myös sisällöllisiä painopistealueita. Kiitän komission jäsen Piibalgsia kovasti siitä, että hän jo valiokunnassa tämän totesi, että meillä on painopistealueina maatalous, terveys, koulutus. Nämä nostamme selkeästi esille suhteessa moniin muihin hyvää tarkoittaviin hankkeisiin, jotka eivät kuitenkaan viime kädessä täytä niitä oleellisia tekijöitä, jotka ovat kehityksen itse itsenäisyyden ja riippumattomuuden kannalta maalle oleellisia. Se, mitä minusta tässä nousee esille, on se, että kun nyt juuri tarkastellaan Pohjois-Afrikkaa ja sen kehitystä, niin meidän välimeripolitiikkamme ja kehityspolitiikkamme sitä ajatellen, miten autamme näitä maita rakentamaan demokraattisia rakenteita, talousrakenteita – kun tähän astiset vallanpitäjät on äh, saatu sivun. Tätä kautta saattaa syntyä mahdollisuus olla mukana luomassa myönteistä muutosta ja sen tulisi olla ehdottomana painopisteenämme. Tämä on tärkeää meille, koska kyse on välittömistä naapureistamme, mutta myös koska tiedämme, minkälaisia ongelmia Euroopan unionissa on odotettavissa maahanmuuton saralla, jos ihmiset, joilla ei ole mahdollisuuksia, haluavat välittömästi vieressä oleviin maihin. Eli me voimme auttaa ainakin joitakuita kehitysyhteistyöllä, voimme saada aikaan paremmin, enemmän, useammalle paikan päälle. Minusta tämä on tärkeää ajatellen sitä, että juuri nuorelle sukupolvelle annetaan mahdollisuuksia päästä toivottomuudesta. Se on minusta oleellinen hyvä tavoite. Ja sitten toisekseen ottaisin esille tuon budjettituen. Budjettitukihan on yhä uudelleen nostanut esille ongelmia. En ole mikään periaatteellinen budjettituen vastustaja, mutta minusta budjettitukea voidaan myöntää ainoastaan, jos meillä on jonkinlaiset takeet siitä, että hankkeiden valmistelussa ja hallitusten puolelta annettavien takeiden kohdalla – ei ole kyse vain paperilla annettavista sellaisista, vaan niistä todella neuvotellaan niin, etteivät varat valu sinne, mihin me emme niitä halua, tai ettei niitä käytetä väärin eh, sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat oikeastaan eurooppalaisen kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteiden vastaisia. Tarvitaan siis vähintään jotkin eh, minimistandardit, muutoin on tartuttava toisen tyyppiseen kehitysyhteistyöpolitiikkaan. Tässä siis näin pari kohtaan. Mielestäni tämä seikka korkoihin suhtautumisesta ja minkälaista henkilöstöä palkataan, mitä me oikein olemme tukemassa. Tämä ei oikein ole ollut parlamentin avoimuuslinjan mukaista. Nämä ovat kuitenkin summia, jotka eivät ole ihan mitättömiä. Ne ovat suuruusluokkaa, joka on aika tuntuva. On vähintäänkin mielenkiintoista, miten näihin suhtaudutaan. Tai toisin sanottuna, mitä näillä tehdään, mitä näillä saadaan aikaan. Ja yleisesti ottaen minua kiinnostaisi, minkä tyyppistä henkilöstöä tällä on palkattu, kuinka pitkäksi aikaa, ovatko he hankekohtaisesti palkattuja vai pidemmäksi aikaan, onko tämä jonkinlainen yleisen henkilöstövajeen väistöliike, minkälaisesta henkilöstöstä ylipäätään on kyse, mitä tällä rahoitetaan ja miten pitkäksi aika. Sydämelliset kiitokset vielä esittelijälle. Uskon, että me voimme yhdessä saada tällä mietinnöllä hyvän perustan tämän vuoden vastuuvapautta varten. Tarkoitan siis 8., 9. ja 10. kehitysyhteistyörahastoa. Uh, Kiitoksia ja Cheskova. Eh, já děkuji ještě jednou za slovo, pane předsedo. Haluaisin jatkaa siitä, mitä edellinen puhuja sanoi, mutta minä keskittyisin kuitenkin eri aiheeseen. Eli kyseessä on kohta viisi, joka vaikuttaa hyvin tärkeältä Eli se tarkoittaa sitä, että 20 prosenttia menoista olisi kohdennettava koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Haluaisin viitata nyt kehitysvaliokunnan lausuntoon, jossa sanotaan, että meidän pitäisi kohdistua äitien terveyteen. Olisi hyvä, jos lähtisimme täällä keskustelemaan tästä asiasta. Sillä erityisesti siellä, minne tätä rahaa myönnetään, äidit ja naiset ovat todellakin tässä keskiössä. Kaikki tiedämme, että EUn standardit eivät ole näiden näissä maissa voimassa. Eli ehkä tämä äitiysterveysaihe voitaisiin, sitä voitaisiin laajentaa niin, että se koskisi myös lisääntymisterveyttä ja seksuaaliterveyttä, sillä nämä alueet ovat sellaisia, joilla pitäisi pyrkiä ratkaisemaan näitä ongelmia ja olisi annettava rahaa näille aloille. Voitaisiin antaa korkeampikin prosenttimäärä tähän tämän tavoitteen edistämiseen, sillä minusta tämä sitten olisi niiden arvojen mukaista, mitä me haluamme edistää, eli eurooppalaista kulttuuriamme ja eurooppalaisia arvojamme näissä kehittyvissä maissa. Ja näinhän me teemme näiden eri rahastojen kautta ja antamalla apua. Eli jos ajatellaan väestön kokoonpanoa, ja minä tietysti kunnioitan näiden alueiden kulttuureja, mutta olisi otettava huomioon se, minkälaisia kulttuureita on näissä maissa. Ja pitäisi sanoa suoraan, että näin siis kohdassa kuusi jos haluatte siis tämän kohdan lukea, kyseessä on tämä lausunto, johon viittasin, eli kehitysyhteistyövaliokunnan lausunto. Voitaisiin ehkä vielä lisätä tähän oikeus lisääntymisterveyteen ja seksuaaliterveyteen. Tämä on minun kantani. Ja tämän lisäksi voin täysin yhtyä siihen, että ehkä ei tarvita ainoastaan 20 prosenttia, vaan ehkä suurempikin määrä varoista pitäisi antaa koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Kiitos. Kiitokset. Minä yritän nostaa eh, nämä naispuoliset kollegat hyvin päivänvaloon. Ja kolmantena nyt Rova Gressle. Niin haluaisin palata vielä tähän näihin ihmisiin. Ja komissaarihan vastasi, että on ihan normaalia, että ottaa ihmisiä palvelukseen täällä. Ja minä olen vähän kyllä huolestunut tähän vastaukseen liittyen. Että pitää, pitääkö me tässä katsoa tätä? Eli koko neuvosto jollain tavalla reagoinut tähän näin. Heillä pitäisi ainakin olla ainakin budjettiasioista vastuussa. Miten tämä oli budjetoitu siis? Mitä me olemme oppineet tästä? Pitääkö tämä ottaa standardikysymyksi kyselylomakkeeseen mukaan ja pitääkö miettiä, että laitetaan seuraamuksiakin vielä meille sitten? Kiitokset. Ja Epping. Eh, Kiitokset puheenjohtaja siitä, että sain puheenvuoron. Olen lukenut tämän mietinnön huolella tässä ollaan älyllisesti rehellisiä ja tämä on myös johdonmukaisesti rakennettu, eli onnitteluni jo siitä. Siitä huolimatta minulla on joitakin ehdotuksia ja haluaisin mielelläni olla mukana luovasti pohtimassa, miten tätä mietintöä viedä eteenpäin. Sanotte tässä mietinnössänne, mikä tietysti pitää paikkansa, että kymmenes EKR on noussut 60, 64 prosenttia – verrattuna yhdeksänteen. Ja tästä ensimmäinen kysymys, joka juontuu mieleen, on mikä on vastaanottokyky, jos varat ovat nousseet näin huomattavasti, kun tarkastellaan kehitys apubudjettia eri jäsenvaltioissa, niin useimmiten tai aika nopeasti lähdetään puhumaan vastaanottokyvystä. On rahoja, niitä halutaan käyttää, mutta niitä ei voida aina käyttää. Eli tästä tulee jonkinlainen varainkäyttöpaine – vuoden loppua kohti tämä sen kuin kasvaa, eli tällainen loppuvuoden paine. Ja tässäkin mielessä haluaisin ottaa esille mahdollisuuden tai riskin, joka liittyy vastaanottokykyyn. Sitä pitäisi ehkä nostaa enemmän mietinnössä esille. Toinen seikka. Niin, emme tietysti voi välttää näitä ajankohtaisia tapahtumia. Toinen seikka on tilanne Pohjois-Afrikassa. Yksi aiemmista puhujista nosti sen jo esille. Toinen päivä helmikuuta tänä vuonna äh, rouva Ashton sanoi Brysselin minitäysistunnossa, että naapuruuspolitiikka Välimeren alueella on epäonnistunut. No, tämä on tietysti merkittävä johtopäätös. Silloin oli vasta lähdetty osoittamaan mieltä Egyptissä. Nythän ne ovat jo johtaneet Mubarakin väistymiseen ja tämä kaikki on jatkunut entisestään. Kysymys kuuluu, mitä EKR oikeastaan on tehnyt? Mikä on ollut EKRn vaikutus Pohjois-Afrikassa? Onko se toiminut myönteisesti vai ennemminkin juuri ei, onko se jäänyt tavoitteistaan. Tätä ei voida väistää, koska EKR on yhdellä tapaa poliittinen väline, mutta pitää katsoa myös, mikä on se vaikutus paikan päällä. Ja kolmas seikka, jonka haluaisin ottaa pohdittavaksi, on teidän suhtautumisenne kansalaisjärjestöihin teidän sijassanne ilmaisisin jonkinlaisen institutionaalisen epäluottamuksen kansalaisjärjestöjä kohtaan, sillä eivät ne kaikki pyhästi toimi, jos esimerkiksi tällä yhdessä kohdistanne toteatte kansalaisjärjestöistä, että ne ovat oleellisen tärkeitä kestävän kehityksen kannalta, niin tämä on tietysti tämä vuoden 2009 äh, tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus eri linjoilla. Siinä sanotaan, että monet kansalaisjärjestöt eivät toimiksi kestävästi ja puhutaan miljardin euron summasta. Se on luonnollisesti paljon rahaa. Uskon, että tämä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus ansaitsisi enemmän huomiota. Lisäksi on olemassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, jossa todetaan, että että Itä- ja Länsi-Afrikan integroituminen on ollut osin tehotonta. Ihan hienoa, että mainitsette tämän. Tämä on minusta kaikki älyllisesti rehellistä, mutta silti ehdottaisin, että suhtauduttaisiin vähän varautuneemmin kansalaisjärjestöihin. sitten yhtä kriittinen niiden suhteen kuin olette esimerkiksi öljyyhtiöiden ja monikansallisten yritysten suhteen. Sanotte, että pitää ottaa etäisyyttä näihin niin sanottuihin kwengoihin ja täällä on nämä kwengojen kuningatar ja kuningas. Niihin on siis otettava etäisyyttä. Osa tästä kritiikistä, jota olen aikaisemmin kuullut, koskee sitä, että joissakin tapauksissa budjettituki itse asiassa tarkoittaa rahan käyttämistä vain johonkin. Varoja annetaan tietyille maille, jotta saataisiin aikaiseksi entisestään isompaa, suurempaa volyymiä. Tämä liittyy myös tuohon vastaanottokykyyn. Minusta budjettitukeen pitää liittyä monenlaisia ehtoja. En tiedä, ovatko esimerkiksi Afrikan maat ähm, sellaisia, joille lähtisin budjettitukea antamaan, kun nyt otetaan huomioon, että siellä ei juurikaan ole hallinnollisia rakenteita. Sitten lopuksi vielä nuo valtuuskunnat. Sanotte niistäkin äh, rehellisesti, että ne ovat vain osin tehokkaita siis ähm, osin ne ovat tehottomia, että tarvitaan enemmän henkilöstöä. Onko se nyt vastaus kaikkiin ongelmiin? Lisää henkilöstöä. En tiedä, missä määrin tämä toimii. Komission edustaja Herra Schmidt, joka oli aikoinaan kollegani, Eh, komission jäsenen kabinetissa. Me siis tunnemme toisemme. Hän tuntee myös valtuuskuntien edustustojen tilanteen hyvin. Ehkä hän voi kertoa, mikä tilanne on. Mutta en tiedä, auttaako se, että näitä entisestään laajennetaan, koska silloin mennään yhä enemmän mikrohallinnon suuntaan. Tässä nämä neljä viisi kohtaa, jotka haluaisin antaa teille harkittavaksi. Teette niillä mitä haluatte mutta minusta kuitenkin tässä on joitakin seikkoja, ennen kaikkea ajankohtaista tilannetta ajatellen, jotka pitäisi ottaa huomioon, kun pohdimme, mitä kadulla, arabikadulla tapahtuu. Nämä pitäisi ehdottomasti pitää mielessä. Kiitoksia. Kiitoksia Derkian Epping ja Schatzi Markkakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kiitokset tästä mietinnöstä. Tämä on hyvä peruste meidän keskustelumme. Haluaisin mennä vähän tähän Pohjois-Afrikka-kysymykseen. Ei kyseessä pelkästään Arabia kielistä alueet, vaan myöskin Pohjois-Afrikka. Myös kollegat mainitsi jo tämän aikaisemmin. Tässä voidaan miettiä sitä, että miten tämä keskustelu meni vähän ohi suun meiltä eurooppalaisilta. Tämä on vähän ikävää, että tämä on tilanne, jossa pitää antaa heti naapuriapua oikeastaan heille. Ja Sova eh, Ashton oli vähän tällainen poistolavan tässä asiassa. Ja mietinkin sitä, että kuinka nopeasti voittaisiin antaa varoja kehitysrahaston kautta, kuinka voidaan niitä nopeasti siirtää siellä. Tätä meidän pitäisi katsoa komissiossa, mutta myöskin Euroopan investointipankissa, niin ne pitäisi toimia vähän joustavammin. Ainakin pankista mä onnistuu, mutta komissiosta en tiedä. Haluaisin kuulla vastauksen, kuinka nopeasti voidaan antaa nopeita varoja käyttöön. Me tulee Euroopan investointipankkiin. Tässä on suuri ongelma, että, että, että tämä Lontoossa oleva pankki todennäköisesti saa myös näkee toimintalueensa täällä Pohjois-Afrikan alueella, koska tämä on siirtymävaiheessa oleva alue. Nyt meidän pitääkin miettiä sitten, että mikä strategia meillä on tähän liittyen. Ehkä komissiollakin on tähän joku ajatuksen poikainen. Sitten kappale yhdeksän. Mistä näin, tässä mainitaan kyllä Euroopan investointipankki, ja sitten tässä puhutaan niistä varoista, joita emme pysty tarkastamaan, joita investointipankka saa sitten EEFstä, siis EKRstä, ilman että meillä on mitään mahdollisuutta tässä tätä valvoa. että tätä esittelijä kritisoi kohdassa 9, mutta on vähän vaikeasti ymmärrettävissä. Haluaisin kuitenkin todeta selkeästi, että minusta tämä oli ihan okei, että meillä ei ole mahdollisuutta valvoa sitä, mitä pankki tekee. Vaikka tämä pankki muuten, kun puhumme täällä eh, investointipankista, on aika avoin, joten ei ole mitään syytä jäädä tästäkään syrjään. Ja sitten kollega Heister Fries eh, kyllä poistui paikalta, mutta täällä on sisäisiä ajatuksia tilintarkistustuomioistuimessa näihin ongelmiin liittyen katastrofiapuun. Monet varat tai paljon varoja käyttää myöskin katastrofiapuun. Ja usein ongelma on se, että Haitissa ja muissa maissa nämä ähm, avunantajamaat ovat sitten rivissä siellä antamassa sitä, mutta vastaanottajamailla on vaikeuksia todistaa se, että käyttävät varat oikein. Eli meillä sisäisellä säännöllä me tavallaan astamme heille liikaa vaatimuksia, joten olisi hyvä, että tilintarkastus tuomioistuin voisi tehdä ehdotuksen, miten me kansainvälisesti voitaisiin yksinkertaistaa tätä asiaa. Ehkä eurooppalaiset voivat tehdä ihan konkreettisen ehdotuksen, miten tulevaisuudessa voidaan katastrofin avun antamisessa toimia. Tämä koska siis on Bulgarin komissaari jäsentä Georgievaa, kuinka voitaisiin tulevaisuudessa yksinkertaisesti toimia ilman, että tämä tilintarkastus vaatisi liikaa näiltä vastaanottajamailta. Kiitoksia. Kiitokset. Ei muita puheenvuoropyyntöjä. Kiitos kaikille kollegoille kaikista huomioista, kaikista ehdotuksista yhtä lailla. Mitä tulee tuohon budjettitukeen, siitähän tehtiin aika paljonkin huomautuksia. Tiedän, että se mitä siitä olen kirjoittanut on vielä paranneltavissa. Me olemme myös tilintarkastustuomioistuimelta saaneet erityiskertomuksen, joka koskee nimenomaan budjettitukea. Siinä on joitakin ehdotuksia myös komission roolille. Siinä puhutaan siitä, miten tämän tyyppiseen kehitysapuun voi liittyä korruptiota. Tässä luonnoksessa, jonka minä olen esittänyt, en varsinaisesti ottanut siihen enempää kantaa, mutta torstaina meillä on myös minun laatimanani esillä lausunto, joka on kannanotto komission esittämään vihreään kirjaan, budjettitukea koskevaan vihreään kirjaan. Ja siitä havaitsette, että tässä on joitakin pieniä elementtejä. Toivomme voimme pysyä tuossa parin tuhannen kirjaimen rajassa, merkin rajassa, mutta meillä on siis torstaina budjettitukea koskeva lausunto vihreään kirjaan se on meidän lausuntomme kehitysyhteistyövaliokunnalle ja siihen olen ottanut joitakin näitä seikkoja esille. Eli tarvittaessa voimme kyllä tehdä myös muutoksia tähän vastuuvapausmietintöön. Minua se ei siis haittaa. Olen avoin kaikille tarkistuksille. Voitte ottaa minun myös kahdenvälisesti yhteyttä. Voimme pohtia, miten voin paremmin muotoilla näitä seikkoja. Myös kansalaisjärjestöjen osalta ei minulla ole mitään ongelmaa, jos tämä tapahtuu hyvällä, rehellisellä tavalla. Herra Epping, ja Holmeier ja Gressle esittivät kaikki kysymyksiä henkilöstösäännöistä, jotta hiukan paremmin ymmärrettäisiin tätä. Ja kysymykseni kuuluu esittelijänä myös, ehkä tämä täytyy tehdä kirjallisesti, voiko komissio ennen 28. maaliskuuta antaa meille tästä hiukan lisätietoa niin, että voimme paremmin mielin joko hyväksyä tai hylätä nuo mietintöni kohdat. Voinko antaa puheenvuoron komissiolle? Herra Schmidt. Yes. <clears throat> Very to some of the points. Kiitos ihan lyhyesti joinkin kohtiin Holmairille, mitä tulee kehitysavun kohdentamiseen maantieteisesti tai alakohtaisesti. Nämä asiat ovat esillä uuden kehityspolitiikan vihreässä kirjassa ja myös uusissa rahoitusnäkymissä nämä asiat tulevat olemaan esillä. Asioita on tarkasteltu tämän kauden osalta. Täällä viitattiin Pohjois-Afrikkaan. EKR ei tietysti koske ole ajankohtainen, kun puhutaan Pohjois-Afrikasta, mutta kollegio käsitteli Pohjois-Afrikkaa myöhemmin tässä kuussa. En halua vielä sano mitään siitä, mutta tietysti mietitään sitä, mitä pitäisi tässä uudessa tilanteessa tehdä. Ja jos ajatellaan sitten näitä eri valtioita, niin moni meidän valtiomme ei ole Pohjois-Afrikassa. Jos tähän suuntaan meitä työnnetään, niin me emme sitten kyllä olisi siellä paikalla. Eurooppa ei näin olisi ollenkaan läsnä. Tätä ei saa unohtaa. Ja sitten toisaalta henkilöstö, jota palkataan kyseessä, ei ole jatkuvasti töissä oleva henkilöstö, vaan määräaikainen henkilöstö, joka on töissä alle kolme vuotta. Tämä on täysin neuvoston kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaista, eli miten neuvosto on tähän reagoinut. No neuvosto on päättänyt oikeusperustasta ja sitä on sitten soveltaneet. Ja edustaja Tseskolle sosiaalisektorin liittyen täällä viitattiin tiettyihin seikkoihin ja yksi niistä on äitiysterveys. Siihen todellakin pitäisi paneutua. Ja siksi olemme tehneet aloitteen, jonka tehtävänä on antaa lisää varoja niille maille, joilla on uskottavia hankkeita äitiysterveyden parantamiseksi. Olisi hyvä saada tällaista tuloslähtöistä toimintaa niin, että annettaisiin rahaa niille maille, jotka pääsevät tavoitteisiin sen sijaan, että lähdetään liikkeelle 20 prosentista, joka pitäisi antaa kaikille maille, jotka eivät kuitenkaan ehkä toteuta näitä tavoitteita. Ja sitten lyhyesti Epingille tästä vastaanottokapasiteetista. Ei tämä ole mikään ongelma nyt EKRlle. Me pystymme rahat käyttämään. tämän täysin mahdollista ja Pohjois-Afrikan kysymyksenne ei nyt koske EKR. Kiitos. Kiitokset. Tunnen herra Eppinkin ja tiedän, että hän on laatimassa tästä kommenttia, jonka voi sijoittaa johonkin Flanderin lehdistä. Onko kollegoilta vielä huomautuksia? Ei, joten päätämme myös tämän kohdan. Tässäkin tarkistusten jättöraja seuraava viikon maanantai kello 12 ja äänestys tästä mietinnöstä 28. maaliskuuta. Ja näin päästään muihin asioihin. Onko niitä? Ei ole. Ja näin seuraava kokouksemme on nyt torstaina kello yhdeksältä. Kiitos. Ja kiitos tulkeille.